Państwa, rozpoczynamy. Hyvät naiset ja herrat, eikö meidän pitäisi aloitella iltapäivän kokoustamme maatalousvaliokunnassa. Tämä on tavallaan ikään kuin ylimääräinen tai erikoiskokous iltapäivällä. Meillä on aiheena eräs hyvin tärkeä aihe. Me aiomme nimittäin käydä käsiksi parin kolmeen kysymykseen liittyen tietysti yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen. Ajattelimme, että näin uuden kauden alussa saattaisi olla hyödyllistä sekä ajatellen uusia jäseniä, mutta muitakin jäseniä valiokunnassa saada yleiskatsaus yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen uudistukseen. Sehän perustuu viime vuoden loppuun päättyneeseen uudistusprosessiin me olemme Agripe-osaston ja komissaari Soloksin kanssa käyneet keskustelua. Meillä on nyt pääosastolta pääjohtajakin, herra Pleva, ja muuta henkilökuntaa paikalla. Kaikki tämä on tapahtunut nimenomaan uudistuksen valmistuksen tiimoilta. Paljolti tähän on syötetty myös kokemuksia uudistuksen täytäntöönpanosta ensimmäisiltä kuukausilta. Minä uskoisin, että tämä on erityisen hyödyllinen ja mielenkiintoinen varsinkin niille valiokunnan jäsenille, jotka ovat aikaisemmin olleet ehkä esittelijöinä tai jäseninä tässä varsinkin suuntaan katseeni monen kollegan suuntaan, Daltanin suuntaan muun muassa, kuten tietenkin varoesittelijöiden suuntaan. Varmasti on erittäin hyödyllistä kuulla näitä alustuksia, vaihtaa ajatuksia. Toivottaisin tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat täällä maatalouden pääosastosta nyt läsnä antamassa alustuksia. Meillä on hyvin korkeatasoinen edustus pääosastosta. Meillä on ensinnäkin herra Jelsi Kleva, pääjohtaja, teille toimitetun ohjelman luonnoksen mukaan meidän on ehkä hyvä käydä käsiksi itse aiheeseen. Me kuulemme ensin pääjohtajalta, herra Plevalta, yleisalustuksen. Hän onkin jo valmiina. Valmiina antamaan oman alustuksensa. Muista syistä hän ehkä joutuu lähtemään vähän ajoissa aikaisemmin ja käymään läpi tämän hyvin nopeasti, mutta kiitos etukäteen herra Plevalle. Sen jälkeen saamme yksityiskohtaisempia alustuksia herra Plevan yleisluonteisemman alustuksen jälkeen. Haluaisin kiittää koko pääosastoa siitä, että suostuitte valmistamaan tällaiset alustukset. Eli pitävintä puhetta Herra pääjohtaja, herra Pleva, olkaapa hyvä. Voitte antaa oman alustuksenne. Sen jälkeen, kuten totesin, ohjelmaluonnoksen mukaan jatkamme siitä eteenpäin. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat äh, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin iloinen siitä, että minulla on tänään äh, yhdessä kollegojeni kanssa tilaisuus esitellä teille pääelementit äh, yhteisessä maatalouspolitiikassa sekä tietenkin sitten haasteet sen täytäntöönpanossa. Jo 90-luvulta alkaen yhteistä maatalouspolitiikkaa on muutettu hyvin merkittävällä tavalla. Korkeat tukihinnat ja vientituet olivat menneisyydessä taustalla ja nyt on siirrytty siirtyy vähittäin kohti sellaista järjestelmää, jossa pyritään stimuloimaan järjestelmää tuotannon suhteen, miksi tuottaa ja miten tuottaa. Nyt on vähitellen vähennetty mm, sitä, miten viljelijöiden, viljelijöille asetettuja rajoitteita. Ja näin on pyritty vastaamaan haasteisiin maailmanlaajuisilla markkinoilla ja on pyritty parantamaan politiikan antamaa tukea tuotannollemme. Kun ajatellaan hyvin haasteellista toimintaa viimeisten parinkymmenen vuoden ajan, meillä on ollut tällainen niin kutsuttu kuulemismenettely, komissio esitteli ehdotuksensa ja maatalousministerineuvosto teki sitten lopullisen päätöksen. Se oli tämän kuulemismenettelyn tarkoitus ja Euroopan parlamenttiahan toki aina myös kuultiin. Euroopan parlamentti antoi oman lausuntonsa, sitä ei kuitenkaan tullut sitovasti ottaa huomioon. Nyt kuitenkin viimeisessä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa myös toimielin kehys oli hyvin toisenlainen. Vuodesta 2010 eli Lissabonin sopimuksen voimaan astumisesta saakka lainsäädäntöprosessi on antanut Euroopan parlamentille keskeisen roolin tässä päätöksentekoprosessissa myös eh, YMPn suhteen. Ja tällä on ollut hyvin merkittävä vaikutus eh, uusimpaan uudistukseen, niin tähän prosessiin, eh, josta on tullut varsin monimutkainen, kuin sitten ihan lopputulokseenkin. Tällä on ollut suuri merkitys. Tämä poliittinen prosessi tapahtui samaan aikaan, kun puhuttiin vyön kiristyksestä EU-budjetissa monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 suhteen. Ja ensimmäistä kertaa YMPn historiassa budjetti kutistuu edeltävään kauteen verrattuna hintojen, hintatason säilyessä ennallaan. Ja tässä kuvassa voittekin nähdä, että vuodesta 2014 vuoteen 2020 ää, ähm, tämä, ää, äh, nämä menot säilyvät samalla tasolla. Rahoitustilanne on edelleen sellainen, että pyritään hyvin kunnianhimoiseen maatalouspolitiikkaan. 37, yli 37 prosenttia EUn varoista 2014-2020 käytetään maatalouden alalla. komissio on tarkastellut poliittisia kehyksiä ja samalla taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja muita haasteita, jotka kohdistuvat meidän maatalouteemme ja näin havaitsimme kolme päätavoitetta. Ensinnäkin elintarvike, huollon vakaus myös heittelettävillä markkinoilla, kun markkinat ovat hyvin epä varmat ja tietenkin koko elintarvikeketjun varmuus. Toiseksi maataloutemme kestävyys niin, että meillä on hyvin kestävä tapa hallinnoida luonnon varojamme ja pidämme tämän aina mielessämme. Ja kolmanneksi sitten tietenkin sosioekonominen kehitys maaseutualueillamme. Haluamme säilyttää maaseudun hengissä kaikkialla Euroopan unionissa. Näihin kolmeen tavoitteeseen pyrimme pääsemään muuttamalla pääasiallisia välineitä, eli suorat tuet, YMJ sekä maaseudun kehittäminen. Ja kollegani tulevat kuvailemaan teille näitä käytössämme olevia välineitä hyvin yksityiskohtaisesti tänään iltapäivällä samoin horisontaalista asetusta. Minä puolestani nostan puheenvuorossani esiin mm, uudistuksen muutamia kulmakiviä. Mitä suorin tukiin tulee, suorat tuet ovat jatkossakin tärkein poliittinen välineemme, mitä rahoitukseen tulee 80 prosenttia prosenttia YMPn talousarviosta menee suorien tukien kautta. Ja suorat tuet eh, säilyvät hyvin merkittävinä jatkossakin niin, että tilat eh, saavat eh, toimintansa tueksi varman, varman tulonlähteen. Ja nyt siirrytään pois historiallisesta maksujärjestelmästä järjestelmästä pikemminkin pinta-alaperusteiseen tukijärjestelmään. Näin kohdellaan viljelijöitä yhdenmukaisemmin riippumatta heidän aiemmin tekemistään tuotantovalinnoista. Meillä on tämä pakollinen kerros eli perusmaksujärjestelmä. Sitten meillä on äh, uusi nuorten viljelijöiden tukijärjestelmä sekä äh, viherryttämisjärjestelmä. Nämä kolme elementtiä ovat äh, kukin pakollisia sitovat kaikkia jäsenvaltioita. Näiden lisäksi jäsenvaltioilla on sitten mahdollisuus käyttää osa suorista tuista muille edunsaajille, mm, aloille tai pinta-aloille aina sitten riippuen näiden erityistarpeista. Tämä on vapaaehtoisen maksujärjestelmän taustalla esimerkiksi luonnonhaitta-alueet, tuotantosidonnainen tuki, uudelleen eh, jako ja samoin sitten jäsenvaltiot eh, voivat eh, pien viljelijöitä halutessaan tukea vapaaehtoiselta pohjalta. Muutokset yhteisessä markkinajärjestelyssä pyrkivät parantamaan maaseutumme, maataloutemme kilpailukykyä. Tässä erityisesti poistetaan vanhat tuotantorajoitukset ja siirrytään kohti vahvistettua turvaverkkoja kriisinhallintajärjestelmää kiintiöt, niin kutsutut, tai niin, nämä kuuluisat vanhat kiintiöt, niistä luovutaan, on jo osittain luovuttukin. Ja tuottajat voivat itse sitten päättää markkinoilta kuulemiensa signaalien perusteella, että mitä tuottaa ja kuinka paljon. Sitten kun ajatellaan elintarvikeketjua, pyritään vahvistamaan tuottaja järjestöjen sekä alakohtaisten järjestöjen roolia. Ja lopuksi mm, näin tässä ihan esittelyssä, niin haluan luonnollisesti mainita maaseudun kehittämisen, mutta hyvin yleisellä tasolla. YMPssä myös kovasti korostetaan sen toista pilaria eli maaseudun kehittämistä, jolla on strategiset tavoitteet. Maaseudun kehittäminen tulee perustumaan jatkossakin hyvin toimineeseen pohjaan ja jäsenvaltiot itse kehittelevät monivuotiset toimintasuunnitelmansa perustuen aiempaan kokemukseen ottaen huomioon maaseutualueiden erityispiirteet. Maaseudun kehittämispolitiikka integroidaan entistä paremmin myös rakenne- ja investointirahastoihin. Tässä on pyrkimys saattaa yhteen rakenne- ja investointirahastot, maaseutu rahasto. Ja näin äh, näiden yhteistoiminnalla ähm, saada aikaan synergiaetua. Kaikki tämä tapahtuu kansallisten kumppanuussopimusten pohjalta, joiden valmisteluun osallistuvat eri äh, sidosryhmät. Äh, jäsenvaltioiden kanssa jatketaan keskusteluja tälläkin hetkellä juuri konkreettisista maaseudun kehittämispyrkimyksistä. Halusin todella näin lyhyesti alustuksena todeta teille, että tämä YMPn uudistus oli ensimmäinen kivikomission ja Euroopan parlamentin yhteistyölle yhteisen maatalouspolitiikan alalla ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän ensimmäiseen kokemukseemme mutta täysin vakuuttuneita siitä, että voimme entisestään parantaa yhteistyötämme tulevaisuudessa. Olen myös täysin vakuuttunut siitä, että uusi komissio, jota nyt ollaan nimittämässä, tulee vahvistamaan vuoropuheluamme entisestään sekä koordinoimaan pyrkimyksemme vastata menestyksekkäästi maatalouteen kohdistuviin haasteisiin. Kiitos hyvät naiset herrat. Kiitoksia kovasti, herra Pleva, alustuksestanne. Olemme totta kai iloisia, että löysitte aikaa, että pääsitte kokoukseemme. Emmeköhän mene eteenpäin seuraavan alustukseen teille toimitettuun ohjelman mukaan. Meillä on seuraavaksi alustus, joka käsittelee suoria tukia. Ehkäpä johtaja Pierbasku voisi antaa nyt oman alustuksensa. Sen jälkeen meillä on ensimmäinen kierros kysymyksiä ja vastauksia. Olkaa hyvä. Mä Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Toisin sanoen tämän alustuksen tarkoituksena, hetkinen, alustuksen tarkoituksena on antaa teille lyhyt katsaus uuteen suorien tukien järjestelmään, siis tähän uuteen järjestelmään, joka 2015 alusta lukien tulee voimaan kuudeksi vuodeksi. Ensinnäkin on hyvä muistuttaa uusista tavoitteista tässä poliittisessa välineessä, nimittäin tällainen on ollut aikaisemminkin olemassa. Sen jälkeen kerron vähän tärkeimmistä muutoksista uudistuksessa. Esimerkiksi mitä tulee ulkoiseen lähentymiseen, ajatellen uutta suurien tukien arkkitehtuuria, joka tulikin vähän jo esillekin, niin että erityisesti korostetaan viherryttämistä, joka on kaikkein ehkä uusin asia tässä suorien tukien uudistamisessa. Muutama sana ensinnäkin tavoitteista tässä uudessa välineessä. Ensinnäkin tänne tulee uusi järjestelmä suoria tukia varten. Siellä on kolme tärkeintä tavoitetta. Ensinnäkin täytyy pyrkiä taat, takaamaan pitkällä aikavälillä maatalousalan elinkelpoisuus. Ja lisäksi myös elintarviketurvallisuus tulee kyseeseen tässä koko unionissa. Annetaan tukea siis tuloille, myös ajatellen sen tasoa tai vakauttaa. Toinen tavoite tässä on se, että halutaan kohentaa jotenkin luonnonvarojen hallintaa, eli nimenomaisesti osoitetaan, että maanviljelijöillä on tärkeä rooli paitsi tuottajina, ajatellen siis maataloustuotteita, mutta ympäristöhyödykkeitä he myös tuottavat. Siksi halutaan antaa viljelijöille tukea tästäkin näkökulmasta saada aikaan viljelykäytänteitä, jotka suosivat jotenkin ympäristöä, ottavat huomioon ilmastonmuutoksen. Ja kolmas tavoite vielä suoristettuissa tuissa uusiksi suoriksi tuiksi on tukea tasapainosta alueellista kehitystä, antaa tukea siis erityisalueillekin, jotta voidaan ylläpitää ja kehittää taloudellista toimintaa elintarvikeketjussa, mutta laajemminkin ajatella maaseudun taloutta. Tämä uusi suojentukien järjestelmä on tehokkaampi kuin aikaisemmin, lähinnä kolmen toimen ansiosta. Ensinnäkin Kohen kohdentaminen on nyt tarkempaa suorissa tuissa tarpeen mukaan ensinnäkin ja nimenomaan keskitetään tuet aktiivisille viljelijöille niin, että mahdolliset tukikelpoiset viljelijät jätetään ulkopuolelle, jos heidän kytköksensä on kovin vähäinen alaan. Paremman sijaan saavat nuoret viljelijät, tiettyjen alueiden tarpeet huomioidaan paremmin. Jotkut tilat jopa kokoonsa mukaan Viittaan täällä myöhemmin uudelleen tukeenkin, jossa huomioidaan nimenomaan keskikokoiset ja pienet tilat. Meillä on uusi tehokkaampi järjestelmä myös siitä syystä, että me pystymme tasaisemmin jakamaan julkista tukia jatkossa. Nimenomaan siitä syystä, että meillä on nyt mukana lähentymistä jäsenvaltioiden kesken, niin kutsuttu ulkoinen lähentyminen – mutta myös jäsenvaltioiden sisällä viljelijöiden kesken, eli tämä niin sanottu sisäinen lähentyminen. Tässäkin on jälleen mahdollisuus käyttää uudelleenjakotukea välineenä tasapainon aikaansaamiseksi, kun annetaan julkista tukea erikokoisille tiloille. Kolmas elementti, joka vahvistaa myös tehoa uudessa suorien tukien järjestelmässä, nimittäin vihreät tuet – sen myötä voidaan paitsi yksinkertaistaa myös vahvistaa ehdollisuutta tässä järjestelmässä. Nimittäin se tavallaan kytkee suoran tuen, muunlaisenkin julkisen tuen lainsäädännössä ehdollisen järjestelmän, joka sisältää vähemmän lainsäädäntöä, mutta se on vaikutuksiltaan suorempi maatalouteen ja aikana myös ympäristöön. Yksi elementti, joka pyrkii tekemään päätöksistä todellisuutta tässä lähentymisessä varsinkin, että annetaan tukea tasaisemmin jäsenvaltioiden kesken. Tämä taulukko kertoo uudistuksen vaikutuksista 2020 mennessä, kun ajatellaan suorien tukien määrä nykyisellä tasolla – hehtaarikohtaisesti, eli yksikökohtaisesti. Tässä vasemmalla oleva pylväs kunkin maan kohdalla kertoo nykytilanteesta ja oikealla oleva puolestaan kunkin jäsenvaltion, joka on sininen siis, kertoo ulkoisen lähentymisen päätösten vaikutuksista. Ei tässä yhdenmukaisteta, vaan lähennetään aika voimakkaasti joidenkin maiden kohdalla, varsinkin niissä maissa, jotka ovat taulukon ääripäissä. Eli jos ajatellaan tuen keskimääräistä tasoa, niin pyritään siinä saamaan aikaan lähentymistä 2020 mennessä. Mitä tulee uuteen rakenteeseen suurissa tuissa, niin totta kai täytyy muistaa, että uudessa järjestelmässä on tiettyjä kerroksia verrattuna nykytilanteeseen, jossa meillä on tuotantosidonnainen ja tuotannossa irrotettu tuki, 2015 lukien meillä on kuusi erilaista suoren tuen järjestelmää, kolme pakollista ja kolme vapaaehtoista. Pakolliset ensinnäkin liittyvät perustukijärjestelmään tai pintalatukeen, eli tässä ehdollistetaan muiden tasojen tuki. Ja sitten toinen pakollinen järjestelmä on vihreä tuki ja kolmas pakollinen järjestelmä puolestaan erityistuki nuorille viljelijöille. Kolme eri järjestelmää, jotka ovat tässä harmaalla taulukossa alhaalta käsin. Kolme vapaaehtoista sitten. Ensinnäkin tuotantosidonnainen nykyisessä muodossaan ja sen, että voidaan antaa julkista tukea vähimmäistasolla tietyille aloille, joissa on erityisvaikeuksia – jotka ovat erityisen tärkeitä taloudellisesti, sosiaalisesti tai ympäristön kannalta. ja Sitten toinen järjestelmä, joka on vapaaehtoinen, nimittäin suora tuki luonnonhaitta-alueilla. Ja sitten kolmas vapaaehtoinen järjestelmä, joka on uudelleen eh, eh, tukijärjestelmä, jossa voidaan huomioida pienet ja keskikokoiset tilat. Tässä taulukossa nähdään joitakin täsmällisempiäkin toimia kussakin mainitussa järjestelmässä. Meni tässä nyt kuitenkaan kaikkiin yksityiskohtiin. Vaihtoehtona tälle yleiselle järjestelmälle eri kerroksineen jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus pienille varten vapaaehtoisesti luoda omaa järjestelmäänsä. Se on nyt yksinkertaisempi, tällainen hallintaa ja valvontaa, ja se yksinkertaistaa merkittävällä tavalla tätä viljelijöiden kannalta. Ja sitten kolmas elementti joka on ehkä kaikkein eniten tätä suoran tukien järjestelmää uudistava, nimittäin vihreä tuki suorien tukien arkkitehtuurissa vastapainona sille, että pakollisena toimitetaan viljelykäytänteitä, jotka hyödyntävät ympäristöä ja huomioivat ilmastonmuutoksen. Siellä on merkittävä summakin käytössä, koska tämän osuus on 30 prosenttia kansallisesta tuesta suurissa tuissa. Muutama sana tästä viherryttämisestä. Ensinnäkin täsmentäisin, että jos vihreä suora tuki on merkittävä osa koko ympin e viherryttämistä, niin se liittyy kokonaisstrategiaan ylipäätään yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämisessä. Ensinnäkin se perustuu ehdollisuuteen, eli julkisen tuen ehtona on ympäristölainsäädännön noudattaminen. Ja siellä on kolme toimenpidettä, jotka on pakollisia ensimmäisessä pilarissa. Ne liittyvät lähes kaikkiin tiloihin, ainakin suurelta osin tiloihin, ja, ja ne ovat ei-sopimuspohjaisia vuosittain ja ovat tärkeitä ylipäätään maatalousalalla. Ja, ja tämän sokkelin kahden ensimmäisen päälle tulee kolmas elementti, jotka ovat ympäristötoimia ja maaseudun kehittämiseen liittyviä toimia, jotka ovat vapaaehtoisia, kohdennettumpia ja sen myötä voidaan huomioida myös tavoitteita ja erityiskysymyksiä paikallisesti ja alueellisesti. Toisin sanoen tässä on kolme järjestelmää tai viherryttämisen kolme sokkelia saavat päälleen vielä tutkimuksen, innovoinnin, myös uusi järjestelmä, josta on yksi esimerkki myös neuvontapalvelu. Vierittämisestä muutama esimerkki. Tässä on kolme toimenpidettä, jotka on toteutettava pakollisina viljelijöiden toimesta ensinnäkin, jotta saisi tällaisen tuen. Ensimmäinen on pysyvän nurmen säilyttäminen, eli tarkoituksena on jotenkin hiilidioksidin kiinniottoa parantaa. Tämä koskee makrotasoa Meillä on tässä myös valvontajärjestelmä, seurantajärjestelmä tätä pinta alaa nähden, mutta tämä koskee haavuttuvia alueita varsinkin, niin että voidaan jotenkin huomioida tämä siirtyminen pysymän nurmen osalta. Ja sitten seuraavaksi viljelyn monipuolistaminen. Siinä pyritään maaperän laatua ja vedenkin laatua kohentamaan, eli siellä kaksi tai kolme kasvia viljeltävä peltoalalla, riippuen vähän tilan koosta. Ja sitten kolmanneksi vielä ekologiset alat. Se, että pakollisena joutuu ottamaan nämä käyttöön ainakin 5 prosenttia viljelytystä alasta. Ekolisten alojen tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta maataloudessa ja näin ja vaatii olla mahdollisuus toteuttaa tällainen velvoite siellä on valittavana kymmenen erityyppistä ekologista alaa jäsenvaltioissa. Siellä usein puhutaan tästä vain EFANA, en ainakin sen lyhenteen pohjalta, mutta tässä on erilaisia mahdollisuuksia eri tiloja varten, niin että voidaan täyttää nämä ehdot liippuen vähän peltoalasta, ja riippuen myös kuinka paljon on viljeltyä alaa ja minkä tyyppisiä kasveja on esimerkiksi valkuaiskasvit. Siellä on kuitenkin näiden lisäksi mahdollisuus, jos jäsenvaltiot niin toivovat, luoda ekvivalenssijärjestelmä, jonka myötä viljelijät selviytyvät viherryttämisvelvoitteista muuten, joko niin, että siellä on ympäristötoimia, jotka vähintään yhtä kunnianhimoisia kuin muutenkin tai sitten on sertifiointijärjestelmää. Sitten lopuksi vielä koko valvonta- ja hallintajärjestelmästä. Suurissa tuissa, kuten nytkin on, niin meillä on sama järjestelmä jotakuinkin, joka on osoittanut kelpoisuutensa ja se jatkussakin on käytössä tämä yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä Ennen kaikkea tässä on mukana viljelylohkeen tunnistusjärjestelmä, jotta voidaan valvoa ja hallinnoida kaikkia tätä täytäntöönpano suorissa tuissa niin, että julkinen tuki menee oikeaan osoitteeseen. Pari elementtiä vielä tämän lisäksi, jotka on syytä pitää mielessä uusissa suorissa tuissa. Ensinnäkin Tämä liittyy alueelliseen näkökulmaan, se tulee 2018 mennessä käyttöön. Näin tätä voidaan täytäntöpanna paljon tehokkaampiin. Ja sitten toinen elementti, joka liittyy siis eri kerrosten huomioimiseen viljelylohkien tunnistusjärjestelmässä. Tämä liittyy viherryttämiseen ja ennen kaikkea ekologiseen alaan, niin kutsuttu EFA-kerros. Tämä liittyy siis siihen, miten hyvin on hallinnoitu viherryttämistä ensimmäisessä pilarissa. Muutama johtopäätös. Muistuttaisin siitä, että uusi suorien tukien järjestelmä jatkossa takaa sen, että voidaan saada uutta suuntausta yhteisen maatalouspolitiikkaan kohti kestävämpää maataloutta niin, että voidaan saattaa yksin paremmin sosiaaliset taloudelliset näkökohdat ympäristön kanssa niin, että voidaan kohentaa merkittävällä tavalla suorituskykyä suurissa tuissa, koska tässä on enemmän joustoa annettu jäsenvaltioille. Toisin sanoen voidaan sopeuttaa uutta järjestelmää suuriksi tuiksi erityisoloihin. Muutama sana vielä lyhyen aikavälin toimista. Totta kai usean kuukauden ajan jo ensi kevääseen asti. Meillä on vilkasta toimintaa uuden järjestelmän täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa komissio on merkittävällä tuella tietysti. Me olemme juuri nyt jo arvioimassa ja tarkastelemassa ilmoituksia, joita jäsenvaltiot ovat antaneet ensi vaiheessa, minkälaisia poliittisia valintoja on tehty, kun uutta järjestelmää on täytäntöönpantu. Pari päivämäärää on syytä mainita vielä. Ensinnäkin arviointi, tarkistus ensimmäisen täytäntöönpanon vuoden päätteeksi, ei pelkästään viherryttämisen osalta, vaan ylipäätään uuden järjestelmän osalta mietitään hallintorasitetta erityisesti, mitä vaikutus tällä mahdollisesti on tuotantoon, ja että saadaan tasapuolisia ehtoja aikaan koko unionissa. Komissio on tähän sitoutunut jo viime huhtikuusta lukien. Ja sitten toinen päivämäärä maaliskuu 2017. Ekologiset aloista saadaan kertomus. Siinä arvioidaan tämän uuden välineen täytäntöönpanoa, uutta velvoitetta viherryttämisessä ja sen jälkeen mahdollisesti lisätään tätä 5 prosentista 7 prosenttiin jatkossa. Tässä muutamalla sanalla yleiskatsaus tärkeimpiin tekijöihin tässä uudessa tukien järjestelmässä. Kiitos huomiostanne. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Kiitoksia kovasti, herra johtaja. Kuten näette ohjelmasta, meillä on nyt kierros kysymyksiä ja vastauksia, mutta kysymyksiä ainoastaan liittyen suoriin tukiin pyydän, koska me kuulemme alustuksia yhteisestä markkinajärjestelystä, maaseudun kehittämisestä ja horisontaalisesta asetuksesta myöhemmin. Eli tässä vaiheessa kysymyksiä vain liittyen suoriin tukiin. Ensimmäisenä puhujana herra De Castro. poświęcił dużo czasu przy reformie. Hän nimittäin on käyttänyt paljon aikaa tähän aikanaan ollessaan puheenjohtaja. Grazie. Kiitos, kiitos pääjohtaja Plevalle, vaikka hän nyt joutuu, joutuu lähtemään, ja kiitos johtaja Baskuulle myös ja koko tiimille, joka täällä iltapäivällä nyt on. Mieluusti otamme me tänne vastaan, kun tässä paljon yhteistyötä on tehty jo. Meillä on ollut yli 50 kolmikata neuvottelua, iso urakka siis. Euroopan parlamentti ensi kertaa nimittäin on nyt mukana tässä yhteispäätösmenettelyssä. Eli totta kai, kun ajatellaan tämänkin seminaarin laajuutta, niin ehkä sen myötä nähdään, mitä tässä on vireillä myös uusille jäsenille tämän hyödyllistä, kuten herra Pleiva totesi aivan aluksi niin Lissabonin jälkeen. Työtavat ovat muuttuneet parlamentin kannaltakin. Tänään siis meillä on myös oma merkittävä vastuumme. Yhteispäätösmenettely ei nimittäin enää salli sitä, että tässä mennään vanhaan malliin, vaan nyt joudutaan tekemään valintoja. Ja se on erittäin tärkeää myös tässä meidän työssämme valiokunnassaan. Mitä tulee suorin tukiin sitten itsessään, niin totta kai kun kuulin, kuuntelin tätä alustusta juuri, niin tiettyä huolta varmasti kyllä sen pohjalta syntyy. Me olemme nyt saaneet aikaan uudistuksen, joka varmasti on tuonut viherryttämistä, ehdollisuutta, enemmän kiinnitetään huomiotaan ympäristöön, kestävyyteen, mutta yhtä lailla alustuksen pohjalta, jonka herra Vaskuu antoi, tuo aika paljon mutkia matkaan ja varmasti se vähän pelottaa monia kollegoja. Se pelottaa myös viljelijöitä, koska halusimme tarjota heille yksinkertaisemman, vähemmän virkavaltaisen ympien, joka helpottaisi viljelijöiden elämää. Yksinkertaistaisi varsinkin tukien saatavuutta ympistä. Ehkä vielä suurempi huoli liittyy jäsenvaltioihin, kun siellä joudutaan täytäntöönpanoa valvomaan, toimimaan siten, että noudatetaan kaikkia sääntöjä, erityispiirteitäkin määräyksissä, jotka tässä tulivat esille. En tässä nyt mene yksityiskohtiin sen enempää, mutta aivan varmasti sen jälkeen, kun vuosi on viherretty, niin on syytä varmasti miettiä, voidaan käydä uutta keskustelua, jotta voitaisiin mahdollisesti jotain mukauttaa tai jopa oikaista niitä päätöksiä, joita on tehty, jos tämä on osoittautunut liian mutkikkaaksi viljelijöille ja jäsenvaltioille. Eli minä kysyisin, saammeko tällaisen mahdollisuuden? Totta kai esitämme saman kysymyksen tulevalle komission jäsenellekin. Pan Nicholson. Herra Nicholson. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin todeta Raplevan tavoin, tai todeta Plevan esityksestä, että se oli tämän mielenkiintoinen ja varsinkin ruudulla se näyttää todella hienolta ja onnittelut tästä esityksestä. Tämä toi mieleeni paljon muistoja tietystikin niistä monista pitkistä kokouksista, joita aiemmin järjestettiin. Joitakin lyhenteitä, jotka olin unohtanut, palautui mieleeni. Hienoa kuulla näitä taas jälleen kerran. Mitä oikeastaan olisin sanoa täällä tänään? Suurin ongelma on se, kuinka tämä kaikki pistetään täytäntöön. Tiedättekö te, että kansalliset ja alueelliset hallitukset repivät päitä, hiuksia päästään, kun ne miettivät, mitä tehdä ensi keväänä, ja mitään vastauksia ei ole saatavilla. Ja sanot, että vastauksia ei saa teiltä. Tiedän tämä vaikea tehtävä, mutta samanaikaisesti minun täytyy kyllä sanoa, tai kysyä. Eikä nyt näihin kysymyksiin pitäisi vastata tällä hetkellä, ennen kuin viehdyttämisiin ryhdytään, niin eikö jotakin ratkaisua tai kysymyksiä pitäisi voida hoitaa kuntoon ja etsiä vastauksia ja sitten että Onko pelon reuna tai aita, pensas aita pelon reunassa tällainen luonnonhoitoala? Nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin viljat tarvitsevat vastauksia viljelijät syyttävät paikallisviranomaisia paikallisviranomaiset eivät voi tehdä päätöksiä, koska he eivät saa mitään vastauksia Brysselistä. Ja minä täytyy kyllä sanoa teille vielä yksi asia. Minun tästä henkilökohtaisesta kokemusta itselläni. Mikä tahansa tulkinta omaksutaankin täytäntöönpanon yhteydessä tästä uudesta maatalousuudistuksesta, niin voitteko te vakuuttaa meille, että mitään taanehtevia sääntöjä taikka taannehtivia päätöksiä ei saada niin sitä yhteisön tuomioistuimelta, niin kuin aiemmin on saatu. Voitteko sanoa alueelle ja jäsenvaltiolle, että voidaanko nämä jäsenvaltioita kaluja sanoa, että asiat on pistetty täytäntöön väärin, vaikka onkin noudatettu Brysselistä tulleita ohjeita? Tämä on tärkeä kysymys, koska jollekin alueelle tämä on maksanut miljoonia, kun on jouduttu palaamaan taaksepäin ja jouduttu maksamaan jotakin saatuja tukia takaisin. En nyt halua tässä liikaa paasata, mutta yhden asian sanon, halusin sanoa vielä selvästi. Uskoakseni nyt on hyvä tilaisuus tarttua erääseen kysymykseen. Teidän täytyy ymmärtää, että ruohonjuuritasolla ihmiset ovat huolestuneita, kun he pyrkivät pistämään niitä päätöksiä, joita jotakin kuukausia sitten on tehty. En voi riittävästi painottaa tätä ongelmaa. Minä tulen alueelta, jolle paljonkaan luomuviljelyä ja ensi vuonna vielä vähemmän, koska maatalouspolitiikan osalta ei ole saatu vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja muutaman viikon kuluttua pitäisi syysvilja kylvää, joten viljelijöiden täytyy saada vastauksia. Kenties ei ole mahdollista saada ratkaisuja vastauksia. Ehkä täytyy vielä palata siihen, mitä minä sanoin. Kenties meidän täytyy sanoa, että joitakin asioita pitää lykätä vuodella, jotta asiat on saatu selvitetty pohjia myöten ja ratkaisuja tai vastauksia löydetty. Kenties tähän vielä joudutaan. Bardzo dziękuję pan poseł Des. Des. Kiitos puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset äh, näistä esityksistä. Minä olen todella järkyttynyt äh, tämän äh, YMPn uudistuksen tuloksesta, vaikka yhteispäätösmenettelyssä mentiinkin. Minä varoitin tästä viherryttämisestä ensimmäisessä pilarissa. Siitä tulee byrokratia, byrokratia lisäävä, järkyttävä hirviö. Ja kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin tämä on järkyttävin, kamalin, hirvittävin, byrokraattisin asia, jota meidän eteemme on tullut 50 vuoteen. Tässä kädessäni on Bayerin hakemus viherryttämiseen liittyen. Kuka tällaisen lukee? Ja tätä me vaadimme meidän viljelijöiltämme. Minä olen erittäin iloinen siitä, että komissaari Cholos ei enää jatka maatalouskomissaarina. Hän oli huonoin komissaari, mitä koskaan on ollut. Minä todella toivon, että vanhasta kabinetista kukaan ei myöskään pääse uuden maatalouskomissaarin kabinettiin, koska he ovat tässä osa syyllisiä. Ei tällaista pysty toteuttamaan. Miten ihmeessä viljelijä voi tällaisen hirvittävän byrokratiahirviön hirviön pitää aisoissa. Viherryttämistä halutaan lykätä 2016, koska kaikki tietävät, että säännöt eivät ole kunnossa. Tätä minä ehdotin tässä valiokunnassa, hävisin kahdella äänellä. Ja edelliset puhujat ovat täällä kyllä äänestäneet puolesta, muistutanpa vaan. Ja kun ajatellaan täytäntöönpanomääräyksiä, eivät ne ole kunnossa, eivät ne ole valmiina. Ja nyt viljelijät ottavat meihin yhteyttä, koska eivät tiedä, että miten ihmeessä tämä pitäisi nyt hoitaa, tämä viheryttäminen. Tämä on aivan järkyttävää. Miten kukaan voi kohdella viljelijöitämme tällä tavoin? Maksamme lähes 60 miljardia viljelijöille ja onnistumme vaan ajamaan heidät Eurooppa-kriittisten puolueiden syliin. Tämä on aivan järkyttävää. Miten voimme vaatia tällaista viljelijöitämme? Ensimmäisessä eh, pilarissa on kuusi erilaista säännöstöä ja milloin tulee sitten seuraava eh, minä sanoisin nyt, että poistetaan sitten sana YMP. Ei tämä ole mitään yhteistä maatalouspolitiikkaa. Aina riippuen siitä, että kuka maata johtaa, niin viljelijöitä kiusataan sitten vähän enemmän tai vähän vähemmän. Tällä ei ole maatalouspolitiikan kanssa enää yhtään mitään tekemistä. Meidän olisi pitänyt ehdottaa sellaisia toimia, jotka olisivat alueellisesti olleet toteutettavissa. Minä olen äärimmäisen surullinen ja pahoillani, että joudun näin sivusta nyt katselemaan, mitä viljelijöillemme tapahtuu, miten heitä kohdellaan. Minä en 2019 enää ole ehdolla Euroopan parlamenttiin seuraavissa vaaleissa, mutta minä säälin syvästi viljelijöitämme, kun joutuvat tällaista roskaa nielemään. <laughs> Onko asiat, ovatko asiat tulleet helpommaksi heille? Nyt on sitten päätetty, että uutta maksujärjestelmää ei haluta, eikä uusia valvonta- ja rangaistusmekanismeja. Näin Euroopan parlamentti päätti, mutta Cholos mitä hän kuunteli. Niin, meillä on nyt uusi maksujärjestelmä, uudet valvonta- ja rangaistusmenettelyt ja miten me voimme katsoa enää viljelijöitä silmiin ja puolustaa tällaista. Niin aktiiviset viljelijät saavat tukea, ehkä sellaiset, joilla on omistuksia, mutta Saksassa meillä on lähinnä vuokraviljelijöitä maat ovat vuokralla, joten heitä, näitä viljelijöitä ei edes lasketa aktiivisiksi viljelijöiksi. Tämä maatalouspolitiikka tulee päättymään katastrofiin, se tulee epäonnistumaan ja minä todella toivon, että uusi komission jäsen uudistaa koko tämän viherryttämisasian, koska tämä on täysin vastuutonta ja valittelen kovasti, että joudun itsekin tästä osavastuuni kantamaan. Tak, tak. Znacz... Kiitos, niinpä niin. Kyllä me osallistuimme aikanaan uudistuksen valmisteluun ja totta kai meidän on syytä olla tästä tietoinen. Tietoinen siitä, että me olemme vähän osasyyllisiä myös tässä. Eh, Rouva McGuinness. Pani poseł McGuinness, pani prezydent, bardzo proszę. Olkaa hyvä, Rouva McGuinness. Thank you. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Mikä se sanoisin, että olen samaa mieltä Dessen kanssa. Oikeastaan voisin päättää puheenvuoroni tähän, mutta uskon, että olemme myöskin osa ratkaisua. Ratkaisua suuren ongelman kahdesta syystä. Ensinnäkin nyt on keskitytty rahaan ja budjettiin. Toiseksi ei ole riittävästi keskitytty niihin vaikutuksiin, joita vierryttämisellä on. Kansanpuolen neuvottelijana minä varoitin jo näistä luonnonhoitoaloista. Prosenttiluku on aivan liian korkea, yksityiskohdata eivät ole viljelijä ystävällisiä, suorastaan mahdottomia tulkita. Anna tästä nyt esimerkin, ja tämä menee enemmän kuin minuutti, puheenjohtaja. Eräs viljelijä tuli lauantaina minun toimistooni. Hän on suuri peltoala, ja pellon reunassa on pieni puskuri, alue ja sitten metsää. Irlannin viranomaiset sanoivat hänelle, että hän ei voi laskea tätä suurta osaa peltoalastaan tai alast, pinta-alastaan luonnonhoitoalaksi, joten jotakin järkeä pitäisi saada tähän viherryttämiseen. Tätä hän ei voinut laskea viherryttämisalaksi tai viherryttämistoimeksi. Ja juuri tämä viljelyala ja tämä koskevat päätökset olisi pitänyt lykätä, koska jäsenvaltiot eivät ole valmiita. Viljan hinta on pohjalukemissa. Viljat eivät ole tyytyväisiä ja nyt me vaadimme heiltä ryhtymään täysin kestämättömiin viljelytoimenpiteisiin, koska nyt täytyy viljellä kolmea kasvia yhden tai kahden sijaan. Viherryttäminen on suuri merkittävä innovaatio, mutta pelkään pahoin, että se tapa, jolla se toteutetaan, ei tuo niitä tuloksia, joihin me pyrimme, koska tämä on väärä tapa hoitaa asia. Meidän täytyy ottaa ympäristö kysymykset hyvin viljelykäytänteihin, mutta ei tällä tavalla. Ja vielä aivan lopuksi. Tämä on tuostaan unelma tintarustoimistoimille. He joutuvat palkkamaan lisää ihmisiä, mutta tämä on suorastaan katastrofi niille ihmisille, jotka tuottavat ruokaa. Siksi tasapaino on nyt aivan vinksallaan. Ja minä sanoin, että minä varoitin tästä jo aiemmin. Meidän täytyy päästä sopimukseen, mutta me tiedämme, että nyt on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin täytyy yhtyä Jim Nicholson ja muiden vaatimukseen. Tätä ei ole pakko pakottaa viljelijöiden kurkusta alas tänä vuonna vielä. Täytäntöönpano päivämäärää voidaan vielä korjata, johon olla tässä joustavia. Ja sitten kun tähän palataan, haluamme merkittäviä parannuksia. sitten täytyy saattaa kuntoon. Älkää nyt ymmärtäkö väärin, mutta emme voi sallia sitä tilannetta, että viljelijät ovat turhautuneita normaalissa jokapäiväisessä toiminnassaan, kun on kyse mittauksista ja valvontamenettelyistä, jotka nyt heidän kontolleen langetetaan, ja tämä on erittäin vakava asia. Kiitoksia. Herra Dodds. Uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Voisin todeta, että äänestin uh, YMPn uudistusta vastaan. Varoitin alusta alkaen, että tämä oli aivan liian monimutkainen, johtaisi vain ikään kuin lisärangaistukseen viljelijöillemme, ja tämä on nyt nähty. Öö, teillä on siellä nuo viimeiset kolme kohtaa diassanne ja toteatte, että tuette jäsenvaltioita, autatte jäsenvaltioita tämän YMPn täytäntöönpanossa. Viime viikolla maksoin itse asiassa erään, keskustelin erään irantilaisen maksuvirkamiehen kanssa. He odottelevat tällä hetkellä selvennystä niin viherryttämisen, nuorten viljelijöiden tuen kuin tämän täydentävänkin tuen suhteen ja samoin kumppanuuden suhteen. Näitä lisäselvityksiä maksuviranomaisille ei ole toimitettu. He odottelevat, mutta aika on nyt todella, todella vähissä. Ja niin kuin Merritt McGuinness sanoi, tämä tulee johtamaan kyllä lisäkärsimykseen ja ikään kuin rangaistuksiin, joita esimerkiksi minun alueeni on joutunut niistä kärsimään jo aiemmin. Jotkut kollegat ovat todenneet, että viherryttäminen on suuri ongelma. Olen puhunut viljelijöiden kanssa. Tilanne on tällä hetkellä aivan kaauksessa. Viljelijät eivät myöskään saa kylliksi tietoa. Eli todennäköisesti ongelmia on lisännyt nyt myös se, että tässä viime päivinä komissio on esimerkiksi sulkenut juustojen yksityiset, vara, yksityisen varastoinnin. Eli nyt komissio on täysin todellisuudesta irrallaan ja tämä tilanne on täysin lähtemässä käsistä. Kiitoksia kovasti. Herra Glethos. Ne εισήγησή σας παρασύρθηκε Kiitoksia. Teidän alustuksenne perusteella oikeastaan olen hyvinkin nyt innostunut koko tästä asiasta. Ja nyt tässä saa sellaisen mielinkuvan ikään kuin maanviljat eläisivät vihreässä paratiisessa suorastaan, mutta valitettavasti todellisuus on toinen. Minä tulen Sykladeiden saarelta saariryhmästä. Siellä tuotetaan hyvinkin paljon perunoita noilla saarilla ja myöskin siemenperunoita, millä tuotetaan. Ja meillä on erityinen sitrushedelmä myöskin tuotanto kasvina, sitrushedelmä tai missä muualla. Yhtäkkiä onkin sanottu, että pitäisi ottaa vielä yksi uusi kasvi viljeltäväksi, mutta mikä tämä kasvi sitten voisi olla? Rouva Merkel haluaisi mielellään ydinvoimaa Kreikkaan, mutta Kreikassa on hyvin paljon aurinkoa. Siellä on enemmän aurinkoa kuin missään muualla Euroopassa. No hieman konkreettisemmin sitten. Monissa, monin kysymyksiin en ole saanut vielä vastausta. Auringon, pitäisikö sinä ryhtyä tuottamaan aurinkoenergiaa perunoiden sijaan? Vai Entä sitten nämä sitrusedelmät ja perunat? Pitäisikö meidän keskittyä enemmän niihin? Bardzo dziękuję. Kiitoksia kovasti. Herra Jaara. Ja, vielen dank. Kiitos. Tässä ehkä myhäillen äh, näin alkuun voisin todeta, että meidän äh, valiokuntamme jäsenten täytyisi kaikkien nyt muistaa, että olemme itsekin osa vastuussa tästä uudistuksesta tällaisenaan. Toinen huomio, kun kerron viljelijöille, että mitä tästä viimeisimmästä uudistuksesta nyt käteen jää, totean heille, että byrokratia hiukan lisääntyy ja raha tulee vähän vähemmän. Ei tämä tietenkään kauhean tyydyttävää ole mutta jos ajatellaan tätä hiukan pidemmälle, niin sekin päivä voi vielä tulla, että byrokratia nielee kaikki rahat, että sitten ei ole sitä rahaa senkään vertaa jaossa. Ja kun ajatellaan vaikkapa ensimmäistä pilaria, sitä oltiin valmiit leikkaamaan ja siirtämään toiseen pilariin, mutta kysyisin komissiolta, että oletteko kiinnostuneita todellisesta väliarviosta vaikkapa suunnilleen tuossa puolivälissä sitten kautta, että katsottaisiin ihan rehellisesti, että onko tässä ehkä tullut tehtyä virheitä ja onko esimerkiksi ensimmäiseen pilariin tullut laitettua asioita, jotka eivät sinne kuulu. Onko teillä rohkeutta mm, tehdä väliarvio ja sitten myös sen mukanaan muutoksia siinä tapauksessa, että niitä tarvitaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Mielestäni esititte asian varsin hyvin. Nimittäin meidän täytyy vielä tässä odotella ensimmäisen kauden loppuun asti ja sitten katsoa. Herra Andriu. Oui, merci, euh, président. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän minä toki hyvin, että tässä ollaan vähän ikään kuin etsimässä syyllisiä. Mutta aika hyvin me kuitenkin teimme työtä alkuperäisen komission ehdotuksen pohjalta ja kuten kuultiin alustuksessakin, niin kyllä meillä iso vastuu meilläkin on tässä yhteispäätöksessä kolmikantaneuvottelussa. Ei nyt voin väistää vastuuta eikä ollenkaan osallistua uudistuksen täytäntöönpanoon. Muittenkin lailla olen samaa mieltä, että tämä on monimutkaista kyllä täytäntöpanon kannalta. Se mikä minua surettaa tässä eniten, että paitsi tässä on poliittista tekstiä tietysti, josta olemme sopineet neuvoston kanssa, niin jos ajatellaan niiden muuttumista todellisuudeksi sitten, kun ne on aikanaan hyväksytty ja äänestetty läpi, niin onko tämä myöhäisempi vaihe sellainen, joka toteutuu delegoidun säädöksiin? Usein siinä vaiheessa sitten nähdään, että delegoidun säädöksin ei ihan noudatakaan sitä, mistä on päätetty poliittisesti. Pari esimerkkiä Tämä näkyy muun muassa siitä työstä, jota me olemme täällä tehneet esimerkiksi, joka liittyy viininviljelyyn ja lohkojen myöntämiseen. Siitä ei päästy ihan loppuun asti siihen suuntaan, mitä poliittisesti oli päätetty. Ja tämä toinen kysymys, joka liittyy pysyvään nurmeen, jos nurmi ei ole hallitseva. Alun perin ei näin ajateltu tukikelpoisuudessa suoristetuissa. Tästä käytiin vilkaista keskustelua, parlamentti teki omia esityksiä, tuli tarkistuksia ja käytiin kovaa keskustelua neuvoston kanssa. Ja jos ajatellaan historiallisia viitteitä, niin ajatellaan Kapula Santosin tekstiä tai mitä sitten neuvostossa todettiin 15. toukokuuta 2012, aika paljon poliittista kannanottoa siis. Tämä koskee varsinkin välimerta. Ja nyt kun katsoo erotettuja delegoituja säädöksiä, niin, niin nämä tilat on otettu kokonaan tukikelpoisuuden piiristä pois, jos sanotaan perustukia siis. Siis kun katsotaan ensin poliittista analyysiä tai taloudellista analyysiä, ja tässä olen kyllä samaa mieltä Scottien kanssa, Tänä päivänä nimittäin se merkitsee sitä, että nämä ovat hallitsevia, jos ajatellaan esimerkiksi tammia tai kastanjapuita. Ja tämän myötä tämä koskisi monenlaisia alueita, varsinkin Välimeren alueella. Bardzo dziękuję. Pan poseł Chamel. Kiitos. Ja sitten herra Chanier. Chanil. Chanil. Oh, sorry. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Salinette, että uutena valiokunnan jäsenenä puhun täällä kokouksessa. Minä tunnen teistä monia paikallaolijoista, mutta en ole täysin selvillä kaikesta siis siitä, mistä on jo puhuttu viimeisten kymmenen vuoden aikana. 10-11 vuoden ajan olin Unkarissa maatausministeriössä valtiosihteerinä ja tuona aikana tutustuin tähän suorien tukien järjestelmään, joten tulin tämän järjestelmän suhteellisen hyvin. Herra de Castro tuntee täällä käydyn keskustelun paremmin kuin minä. Yhteistä maatalouspolitiikkaa, kun uudistettiin uudistuksella on kaksi tärkeää tavoitetta. Yhtäältä haluttiin varmistaa se, että viljelijät tulevat toimeen tai että tuotanto on varmalla pohjalla. Toisaalta tehtävänä oli myöskin varmistaa se, että eurooppalaiset kansalaiset saavat huokeaan hintaan laadukkaita elintarvikkeita. Nämä kaksi tavoitetta on tällä välin erotettu toisistaan ja ryhdytty maksamaan suoria tukia. Tällä, näillä voidaan päästä siihen, että viljelijät pidemmälläkin aikalavälillä saavat jonkinlaista toimintavarmuutta – olemassa joitakin tuottajia, jotka ovat erittäin hankalassa asemassa. Jotkut, joillekin menee paremmin, mutta kaiken kaikkiaan toteaisin, että eurooppalaisten toimielinten ja poliitikkojen pyrkimykset ovat myönteisesti vaikuttaneet kaiken kaikkiaan. Toisaalta Euroopassa on nähty, että monet ihmiset näkevät nälkää, he ovat aliravittuja ja elävät köyhyydessä ja kurjuudessa. Nyt en haluaisi mennä yksityiskohtaisemmin käsittelemään tätä ongelmatiikkaa, mutta ilomielin ottaisin esiin joitakin seikkoja, joiden parissa itse olen toiminut jo pitkään, myöskin eurooppalaisten toimielinten toiminnan yhteydessä. Mikäli katsoo tapahtunutta kuluttajan tai tavallisen kansalaisen silmin, niin yhtäältä näyttää siltä, että hyvin paljon rahaa käytetään suoriin tukiin, miljardeja suorastaan. Ja sitten toisaalta kuitenkin elintarvikkeiden tuotanto ja elintarvikkeita verotetaan rankalla kädellä. EU on jotakin jäsenvaltiota, joissa elintarvikkeiden arvonlisävero on 0 prosenttia, mutta minun kotimaassani me maksamme 27 prosenttia arvonlisäveroa myöskin elintarvikkeista. Ja näiden kahden Ääripään 0 ja 27 prosentin välillä on tietystikin hyvin paljon erilaisia arvonlisäverokantoja. Ja mitä sitten tuottajiin ja viljelyihin tulee, toimivatko sitten samoin kaikkialla Euroopassa? Onko tämä sitten reilua, koska elintarvikkeiden verotus on niin kovin erilaista eri jäsenvaltioissa? voidaanko sitten sanoa, että elintarvikkeet voitaisiin rinnastaa lääkkeisiin. Ne tulevat äh, ihmisen, ihminen sulattaa sekä lääkkeet että elintarvikkeet. Ne päätyvät ihmisen kehoon. Mikäli jäsenvaltiolla vain olisi tahtoa ryhtyä toimiin, niin voitaisiin kenties saada elintarvikkeelle matalampi arvonlisän verotaso 0 prosenttia tai 5 prosenttia. Tällä päästäisiin vielä parempaan tilanteeseen elintarvikkeiden hintojen suhteen. Hinnat olisivat vielä kohtuullisempia kuin nyt. Kiitoksia kovasti. Rova Schreier. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, nyt äh, puhutaan tuesta viljelijöille, mutta mielestäni tässä on enemmän kyse koko maan seudun tukemisesta. Ja sitten pian onkin jo aika jälkeen vuoden 2020 meidän täytyy löytää ratkaisuja myös tuolle ajalle. Eikö meidän Euroopassa täytyisi pohtia sitä, miten esimerkiksi olemme hoitaneet Natura 2000-alueet, äh, taikka pysyvän nurmen. Nämä ovat konkreettisia alueita, jotka liittyvät viljelijöidemme elämään. Minun mielestäni meidän täytyisi tarkastella tätä konkretiaa tässä taustalla. Ja mitä sitten äh, kriisiin tulee itse Alankomaissa olen tavannut äh, monia yrittäjiä ja monia viljelijöitä esimerkiksi, jotka eivät tienneet, että heillä oli kriisirahaston varoihin mahdollinen oikeus, joten meidän täytyisi kertoa ihmisille näistä. Kyllä minä tuen EUn yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta kuitenkin kyse ennen kaikkea on kansalaisistamme – ja mielestäni heide, heille meidän täytyisi tiedottaa näistä asioista huomattavasti paremmin. Ja Dessin kanssa olen kyllä äh, samaa mieltä siitä, että tämä on valtava paperipino, mutta kyllä niillä viljelijöillä on äh, myös sitten kirjanpitäjiä, jotka heitä auttavat näissä asioissa. Kiitoksia kovasti. Hoitamme. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle näistä esityksistä. Paljon täällä monet kollegat ovat jo puhuneetkin ja itse lisäisin ehkä korteni kekkoon. Pari kysymystä, että ymmärtäisin tämän paremmin. Mitenkä eri jäsenvaltiot erityisesti viherryttämistä tulevat toteuttamaan. Minulla on hiukan huolta siitä, että tämä tulee tapahtumaan hyvin eri tavoin eri maissa ja miten komissio huolehtii siitä, että tässä kilpailu ei pääse vääristymään. Jotkut jäsenvaltiot vaikkapa toteavat, että viherryttämisessä nämä maisemaelementit, niitä ei oteta huomioon, koska tämä on aivan liian hankalaa. Ja esimerkiksi herra Nikossonkin tähän viittasi, jos ajatellaan, että jossakin niityllä on pieniä puita tai puurykelmiä, ryhmiä, otetaanko niitä huomioon vai ei. Tämä voi olla aika hankalaa ja todella myös vääristää sitten kilpailua pahimmassa tapauksessa. Sitten kollega McKinnes, onko nyt oikea aika vuonna 2015 jo käynnistää viherryttämistoimet. Onko tämä vastuullista, koska nyt viljelijät ovat suunnittelemassa esimerkiksi kiertoviljelyn suhteen äh, en, ensi vuoden toimiaan. Ja minä en tunne yhtäkään viljelijää, joka tietäisi tai olisi täysin ymmärtänyt, miten tämä viherryttäminen on tarkoitus saada toimimaan, eikä ministeriökään tätä vaikuta tietävän. tietävät tiedättekö te? Äh, sitten äh, jäsenvaltioissa on tarkoitus olla tällaisia, tai on tällaisia neuvonta tahoja, jotka, joiden on tarkoitus neuvoa, jotka sitten tästä tienaavat isot rahat. Mielestäni näin ei voi missään nimessä olla. Ja kun ajatellaan viljelijöitä, jotka parhaan kykynsä mukaan hoitavat asiat ja viherryttämisen suhteen vaikkapa, ja sitten tilintarkastustuomioistuin puuttuu asiaan jälkikäteenä toteaa, että ei, ei on tapahtunut virheitä. Haluan komissiolta vakuutuksen siitä, että tällaiselta viljelijöiltä ei vedetä mattoja jalkojen alta sitten jälkikäteen. Niin, No ajatellaan tätä viheryttämistä, niin eikö se pikemminkin ehkä kuitenkin sopisi sinne toiseen pilariin kuin ensimmäiseen pilariin? Tätä ovat muutkin kysyneet. Kiitoksia kovasti. Herra Robert. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajia. Minä olen uusi jäsen parlamentissa. Kymmenen vuoden ajan olin kuitenkin työssä kansallisessa maksajavirastossa. Silloin vedin myös kunnanvaltuustoja, joutuin järjestelemään ympin sääntöjen täytäntöönpanoa. Ja minä tiedän, mikä siinä on vahvaa ja mikä heikkoa. Ja tiedän ehkä myös, miten sitä voitaisiin parannella. On erittäin tärkeää, että meillä on hy- hyvin toimivaa politiikkaa tarjolla, ettei se olisi liian virkavaltaista. Meidän täytyy tuoda selvästi esille, mitkä ovat tavoitteemme, mihin tällä uudella järjestelmällä tähdätään. Onnistummeko saavuttamaan tavoitteemme? Täydentävät ehdot ovat erittäin tärkeitä. Nimittäin usein on niin, että viljelijät kasvattavat kastajia, jotka ovat kaikkein tuottoisimpia, joista he saavat eniten voittoa. Minä uskon, että meidän pitäisi varmistaa se, että kaikki menetykset korvattaisiin viljelijöille. Aamupäivällä meillä oli puhetta maksuviiveistä ja viljelijät kärsivät myös siitä, että maksut tulevat kovin myöhään. Viljelijät suuntautuvat niiden viljelykasvien suuntaan, joita he voivat myydä. Miten tämä järjestelmä sitten toimii, jos kriisi iskee päälle, jos ajatellaan Venäjäpakotteita, niin helpottako tämä järjestelmä viljelijöiden elämää? Voidaanko jotenkin huomioida esimerkiksi maahanmuuttaminen? Ovatko viljelijämme kilpailukykyisiä niin, että kaikilla on yhtäläiset toimintaedellytykset? Bardzo dziękuję pan poseł Kiitoksia kovasti. Sitten herra Kartte. Thank you, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissiolle tästä esityksestä. Saimme myöskin sähköpostilla tämän esityksen, mutta kenties eh, tai ehkä tämä voitaisiin toimittaminen sähköpostia tämä esitys meille. Kun kuulin eh, joitakin kommentteja ja keskustelua, Uskon, että on olemassa todellinenkin todellinen vaara, että mikäli toimineen ei ryhdytä, maatalousuudistuksen myönteiset elementit jäävät niiden kokemusten varjoon, joita viljelijöillä on ollut ruonjuuritasolla. Minä kiinnosti kuulla ehdotus, joka tehtiin mahdollisen viherryttämisen lykkäämisen osalta. Halusin selvennyksen siihen kysymykseen, voidaanko näin oikeasti tehdä, lykätä viherryttämistä ja mitä sitten tapahtuisi käytännössä, mikä näin tehtäisiin. Epäilemättä nyt tarvitaan toimia. Kaikki ovat ryhtyneet jo uudelleen tarkastelun ja haluaisinkin esittää komissiolle kysymyksen, mikä teidän kantanne on. Tullaanko, to, tullaanko nyt todellisessa todellakin tarkastelemaan nyt voimassa olevaa politiikkaa vai onko tämä pelkkää rutiinia, rutiinomaista keskustelua. Entä sitten se byrokratian taakka, jonka parissa ihmiset painivat vähintäänkin parin vuoden välein ihmiset aina sanovat, että pitäisi puuttua sen byrokratian taakkaan, jota on koitunut säännöksistä etenkin viljelijöille. Tunnen monia pieniä perheviljelmien omistajia, pienviljelijöitä, ja he ovat valittaneet siitä valtavasta papereiden määrästä. He joutuvat työstämään yhtä paljon paperia suurin piirtein kuin kansainvälinen lääketehdassa. Ja he suorastaan hukkuvat näihin papereihin ja byrokratian taakkaan. Tähän pitäisi puuttua. Ja toinenkin seikka kaipaa huomiota. Nyt on syntynyt tähän suurempi harmaa alue sen suhteen, mikä kuuluu jäsenvaltion vastuulle, mikä kuuluu komission vastuulle. McGuinness antoi tästä esimerkin. Minä tuen delegoituja säännöksiä ja vastuun siirtämistä myöskin jäsenvaltioille, mutta mitään harmaata aluetta ei saa jäädä. Sekä viljelijöiden että kaikkien muidenkin viranomaisten täytyy tietää, mikä kuuluu komission vastuualueeseen ja mikä jäsenvaltion vastuualueeseen. anteeksi, että puhuin liian pitkään. Hyvät naiset ja herrat, olemme nyt aika hankalassa tilanteessa. Minä en tässä rajoittanut ensimmäisten puhujen puheaikaa, mutta nyt kehottaisin, että muut eivät kuitenkaan toistaisi, mitä täällä on jo lausuttu. Ettei vain toista kritiikkiäkään. Nimittäin kyllä täällä äänestäjätkin meitä kuuntelevat. Herra Loiso. Vasutus. Oui, monsieur président, merci. Euh, je... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ohimenen täsmentää täällä, että olen itse ranskalainen viljelijä. Eli tämän politiikan kohde minäkin olen keskialueelta ja, ja kaikki suurimpia tukien saajia on siellä nimenomaan. Tarpeetonta varmaan sanoakaan, että minulla on suuri syy olla huolestunut, jos ajatellaan tätä uutta suori, suurien tukien järjestelmää, niin puhutaan paljon täällä ehdollisuudesta, ympäristön huomioimisesta, viljelystä alasta, mutta tämä on liian paljon pakollista ja nyt kiintiöt poistetaan, maitossa se tiedetään ja se on kyllä kuolinisku meidän tuottajillamme, mutta tämä on pelkkää totalitarismia tai keskusjohtoista, enemmän vain paperipinoja, enemmän valvontaa, virkavaltaisuutta. Minä kysyn, missä se yksinkertaistaminen on hallinnossa, kun niin paljon siitä on täällä vauhdottu? Ihan lyhyesti vielä. Joka vuosi Ranskaa antaa 20 miljardia, on antanut jo 20 vuoden ajan, ja saa 13 miljardia. Eli kyllä tässä on 8 miljardin, miljardin ero. Ja minä kysyn, kuinka paljon Ranska joutuu maksamaan vielä? Sitä paitsi Kuitenkin tässä kurssit laskevat, hinnat laskevat, en puhu edes Venäjäpakotteista, eli tilanne on vakava, suorastaan katastrofaalinen. Ja tähän liittyy vielä, että mitä me oikein puolustamme täällä, meitä viljelijöitäkin. Tässä Ranskan maatalous tuhotaan, tämä on täysin vastuutonta, ja sitä paitsi lopuksi vielä kysymys, kuinka kauan vielä Ranskan viljelijät ovat tässä lypsylehminä koko Euroopalle? Kiitos. Vai no, Lopetan. No, Kiitoksia kovasti. Ymp ei kyllä vain vaikuta Ranskan viljelijöihin, ehkä ei tässä ranskalaisia pelkästään suojella, ehkä tämä nyt on pikkusen liiottelu. Ja sitten toiseksi, meillä on Euroopan unioni, joka on meille kaikille yhteinen ja kaikki siitä hyötyvät. On tutkimusta ja niin edelleen, eli tässä pitäisi pyrkiä olemaan vähän objektiivisempi, ettei unionina kuvalla vain näin synkin värein. Pitää järkevää kritiikkiä pystyä esittämään. Me olemme kaikki täällä puhuneet ja keskustelleet tästä sokerikiintiöistä, maitokiintiöistä. Kaikkiin se iskee kuitenkin. Eli ehkä vähän tähdellisempiä kysymyksiä voitaisiin esittää. Olen pahoillani tästä kommentista mutta olen ollut kymmenisen vuotta itsekin täällä parlamentissa. Kyllä minä yritän kantaa oman vastuuni. Meidän on kuitenkin pyrittävä olemaan objektiivisiakin. Rova Pici. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, puhua pienviljelmistä, pienistä tiloista. Ja heistä puhutaan kyllä hyvin vähän nyt tässä uudessa YMPssä. Ja kysyisinkin, tästä kovasta kilpailupaineesta. Unohdetaanko tätä kautta laatu? Pieniä tuottajia ei enää oteta huomioon, heitä ei muisteta ei ajatella tai oteta huomioon maaseudun väkeä, on ihmisiä, jotka ovat työskennelleet maanviljelyn piirissä koko elämänsä ja ovat jo ikääntyneitä, mutta jäävät nyt täysin jalkoihin joko siksi, että eivät enää, että heitä lasketa aktiivisiksi viljelijöiksi tai muusta syystä. Kuitenkin he elävät maaseudulla, he säilyttävät maaseudun elävänä, he takaavat biodiversiteetin, elintarvikkeet ja näin tätä kautta elämän meille kaikille. Joten minun mielestäni tässä ehdotuksessa ei päästä siihen, mihin pitäisi päästä. Maaseutu tyhjenee entisestään ja elintarvikkeet menevät teollisuuteen. Kiitoksia kovasti. Monsieur President. Kiitos puheenjohtaja. Salin, että, muistutan mielinne tärkeän asian. Ranska ei yksin olta rakentamassa Irpanoinen, mutta Ranska on kaikkein suurin maatalousmaa Euroopassa ja Ranska maksaa unionin viuluista toiseksi eniten. Ranskan maanviljelijät ovat siksi joutuneet kärsimään enemmän kuin muut. Palatakseni vielä siihen, mitä täällä sanottiin aiemmin. Transatlanttinen sopimus, toisin kuin sen suhteen, kaikkien tässä tämän sopimuksen, tämän uudistuksen suhteen selvää. Kuinka sitten voidaan maksaa kaikki ne haitat, joita ihmisille koituu uudistuksista. Ensi viikolla pääsemme kuulostamaan uutta komission jäsentä ja kuinka sitten systemaattisen pyritty vapaa kauppaan ja kiintiöiden poistamiseen, niin periaatteessa tästä esityksestä ei ilmet mitään uutta. Ja laadullisesti, mikä, mitä asiat tarkastellaan, niin, tässä herää kysymys, kuinka tänä päivänä komissio aikoo suhtautua uuteen maatautta koskevan lainsäädäntöehdotukseen Yhdysvalloissa? Entä sitten tuotannosta ehdotettu tuki ja hintojen polkeminen mahdollisimman alhaalle ja kaikki muut toimet? Pitäisikö tässä viljota tukea muualla, mutta ei EU-ssa? puheenjohtaja ja se, mitä komission edustaja totesi. Tänä päivänä jäsenvaltiot joutuvat tässä sääntelemään rahoitusmarkkinoitaan ja tuotantoaan ja jäsenvaltiot joutuvat ryhmään tämän tyyppisiin strategioihin. Onko tämä asianmukaista? Kiitos. No voin kyllä olla samaa mieltä siitä, mitä totesit toisessa puoliskossa Ne olivat tärkeitä kysymyksiä. Herra Hoisling. Kiitos puheenjohtaja. Sallittehan minunkin äh, sanovan muutaman sanan. Kyllä minua nyt joka ärsyttää se, että ne, jotka ovat olleet mukana valmistelemassa YMPn uudistusta, joka sai taakseen EPPn ja sosialistien enemmistön tuen, enkä tiedä mihin herra Des on nyt piiloutunut, mutta hän, väit, hän pesee täysin kätensä, hänelle ole asian kanssa minkäännäköistä tekemistä. Ei se nyt ihan näinkään ole. Se, että tilanne on hiukan toinen kuin Mm, komission alkuperäisessä ehdotuksessa johtuu siitä, että kollegat täällä tekivät tuhansia muutosesityksiä, joten kyllä täällä aika, aika helpolla lähdetään omaa, omia kasvoja pesemään. Niin, tietenkin voisihan sen niinkin tehdä, että antakaa meille tilinumero, niin me lähetämme sitten vuoden lopussa teille rahat. Ja jos kaikki olisivat yhtä rehellisiä kuin me kaikki täällä, niin hyvin se varmaan toimisikin, mutta ihan sanottuna se nyt ei varmaankaan toimi. Ja siksi meillä on oltava valvontajärjestelmä ja meillä on oltava, eh, niin kuin tässä eh, uudistuksessa sovittiin, se, että, että rahoille täytyy myös tarjota jotain vastinetta. Tästä eivät kaikki tietenkään pitäneet, mutta näin se nyt vaan on. Enkä minä tässä nyt komission jäsentä mustamaalaisi niin kuin herra Des. Rehellisesti sanottuna kukaan nyt olisi täällä uskonut uudistuksen alussa, että maatalousbudjetti säilyy tällaisena ja tämä kyllä eh, johtui myös näistä uusista perusteista, joita, mm, joita sillä on, kuten viherryttäminen esimerkiksi. Ja yhdessä me täällä tämän olemme saaneet aikaan. Yhdessä, me kaikki. Ja kun nyt ajatellaan kaikkia niitä keskusteluja, joita tässä on viiden vuoden aikana käyty, niin ei niitä tarvitse tässä lähteä toistamaan, mutta nyt täytyisi katsoa, että miten tulevaisuudessa saadaan aikaan sellaisia uudistuksia, jotka eh, vievät tätä viljelijöiden riippuvuutta ensimmäisestä pilarista, eh, vähentävät sitä. Ja en minä sitten tiedä, että mikä se tilanne on. Eh, kassan pohja näkyy vuoden lopussa. Suorilla tuilla ei mitään muuta talouden alaa tueta yhtä lailla kuin maataloutta. Ja se, että täällä nyt kurkku suorana kiljutaan, että tämä on ihan kauhea ja ihan järkyttävää ja huono uudistus, niin, niin pitäkääpä nyt mölyt maassanne, koska näin tällaista Eurooppa-vastaisuutta vaan lietsotaan entisestään. Kiitoksia kovasti tästä tasapainoisesta puheenvuorosta. Rova moi. Ah, ha detto moi? Ah. Ai moiko. Grazie, signor Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa yhden asian. Suurelta osin tähän asti tuki tuista on mennyt pelkästään petoksiin, ainakin minun alueellani Sardiniassa – koska ei ole pystytty tulkitsemaan oikein näitä valtavia määriä sääntöjä, joita on hyllykilometrettäin. Sitten on tarvittu asiantuntijoja, konsulentteja, jotka sitten alueellisella kansallisella tasolla ovat tehneet myös petoksia ja kääntäneet varat omiin taskuihinsa, eikä niitä mennytkään sitten viljeliparoille, jotka se todella tarvitsivat. Siksi minä mietin vain, kun meillä nyt on tulossa uusi järjestelmä suoreksi tuiksi, voidaanko tämän välttää mitään? miten? Onko teillä jotain suunnitelmaa, onko tätä jotenkin organisoitu? Kiitos. Kiitos. Ja herra Buda seuraavaksi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aion puhua äärimmäisen lyhyesti vain. Enkä halua oikeastaan sanoa muuta kuin, että tällaiset keskustelut ovat äärimmäisen tärkeitä keskustelut komission kanssa. Me edustamme ihmisiä, jotka kotimaissamme kertovat meille ongelmistaan. Ja kun on kyse esimerkiksi viihdyttämisestä, voin kertoa teille, että valitettavasti tämä lainsäädäntö on äärimmäisen tiukkaa tavaraa. Vaikea selkoista. Minun täytyy sanoa, että itse Itsekin olin hyvin hämmentynyt kaikkien näiden yksityiskohtien suhteen. Kaikkien näitä toimia on hyvin vaikea pistää täytäntöön, ja viljelijät saattavat joutua maksamaan korvauksia tai seuraamuksia ja sakkoja, jotka ovat paljon suurempia kuin ne summat, jotka he ovat alun perin saaneet komissiolta tuen muodossa. Niin kuin Van McGinnis totesi, me olemme myöskin osa ratkaisua. Me voimme olla yhdessä mukana etsimässä ratkaisua. On totta, että 2012 ja 2013 vuodet toivat mukana monia uudistuksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta suorien tukien osalta jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja idän ja lännen välillä. Kaikki valittavat rahasta, kaikki tarvitsevat rahaa, kaikki sanovat, että he haluavat enemmän rahaa. Haluaisinkin kysyä tai verrata komission suuntaan, että komissio nopeuttaisi nyt prosesseja, joilla pyritään yhtenäistämään tukimaksuja jäsenvaltioiden välillä, olipa sitten kyse idästä tai lännestä, koska muuten vaarana on se, että syntyy epäreilua kilpailua, ja tätähän me emme halua. Kiitoksia kovasti. Herra Anjil. Chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Niin tässä nyt puhutaan YMP-uudistuksen hyvistä ja huonoista puolista, mutta muistuttaisin teitä, jotka olitte täällä viime kaudella ja nyt mutisette vastaan, että minä kyllä tein tarkistuksia, joilla yritin kaataa näitä delegoituja säädöksiä, mutta tukea en teiltä saanut. Minä annoin teille mahdollisuuden, mutta älkääpä nyt tulko minulle sitten valittamaan, kun ette tukeneet tuolloin. Täällä yksi kreikkalainen sanoi, että niin, niin, aurinko paistaa Kreikassa ja meille sitten aurinkopaneeleita, vaikka heillä niitä olekaan. Meillä aurinko ei juurikaan paista, mutta aurinkopaneeleita meillä kyllä on. Britanniassa usein jopa sadan hehtaarin aloja käytetään aurinkosähkön tuottamiseen, mutta kun näillä samoilla alueilla sitten lampaat laiduntavat, niin kelpaavatko ne viherryttämiseen vai eivät? Me emme ole tähän saaneet selkeää vastausta, kyllä vai ei. Toiseksi kuuntelin sitten unkarilaista kollegaa siellä oikealla puolella, niin joka totesi, että hänen maassaan 27 prosenttia on elintarvikkeiden ALV No kyllä Unkarissa varmaan nälkäisiä ollaan, jos kerran ruoka on noin kallista. Ja tässä kyllä varoituksen sanaa muille mepeille muista jäsenvaltioista, että kun teidän maanne ottaa käyttöön elintarvikkeiden ALV, niin siitä ette koskaan enää pääse eroon. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Herra Balkovic, viimeisenä puheenvuoron pitäjänä. Diskussio. Hvala za to priložnost. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua puheenjohtaja. Minä haluaisin tuoda esille erään seikan ja kommentoida tätä uutta YMPtä nimenomaan nuorten viljelijöiden näkökulmasta. Meidän täytyy nimenomaan keskittyä siihen jatkossa vielä enemmän, eli tätä puolta voin vain tukea ympin uudistuksessa. Minä tulen Sloveniasta, Sloveniassa meillä on vain alle 9000 kilometriä viljelyalaa. Tässä kuitenkin tarvitaan asukasta kohden tietty määrä, jotta omavaraisuus taattaisiin. Siksi me olemme aika huolestuneita vieryttämistoimista. Siksi me uskomme, että tämä viherryttämisosio tai se, että peltola muutetaan nurmeksi tai muunlaiseksi ekologiseksi alaksi. Sitten hallinnosta. Viime vuosina täällä on ollut paljon kielteisiä vaikutuksia viljelijöihimme ja ylipäätään muuhunkin väestöön. Esimerkiksi kun on kyse varojen takaisin perinnästä. Usein on kyse vain pelkästä virkavaltaisuudesta ja siksi mielestäni suurelta osien viherryttäminenkin sitä on suurelta osin. Täytäntöpano on varmasti hyvin vaikeaa. Pidetäänpä mahdollisimman yksinkertaisena tämä. Kiitoksia kovasti. No niin, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäinen kierros kysymyksiä ja vastauksia on nyt käyty. Nämä liittyvät ensimmäisiin alustuksiin. Ehkä voisimme saada lyhyitä vastauksia näihin kysymyksiin. Ei tietenkään voida mennä kovin yksityiskohtiin näissä kysymyksissä ja vastauksissa, mutta kuvittelisin, että kun pääsemme seuraaviin alustuksiin, voimme päästä vähän vähemmällä ajalla ja puheenvuorot ovat vain yhden minuutin mittaisia. Mutta johtaja, voisitko nyt lyhyesti vastata näihin? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kuten totesitte, on syytä olla aika lyhyt vastauksissa. Ensinnäkin ottaisin esille periaatteellisemmat kysymykset, jotka tulivat puheenvuoroissa esille. Kiitos muuten puheenvuoroista. Tämä osoittaa, miten paljon osoittaa mielenkiintoa uutta maatalouspolitiikkaa kohtaan varsinkin ajatellen tätä uutta suorien tukien järjestelmää, joka käynnistyy ensi vuonna. Aloitetaanpa ensimmäisestä kohdasta, joka tuli monessa puheenvuorossa esille, tämä monimutkaisuus ja yksinkertaistamistarve uudessa politiikassa. Pitää paikkansa, että me olemme hyvin tietoisia näistä huolista ja vaikeuksista, joita tuli esille tehokkaan täytäntöönpanon osalta uudessa maatalouspolitiikassa. Tässä on kyllä eteenpäinkin päästy. Se on sekin tunnustettu, ajatellaan pienviljelijöitä, ehdollisuus ja niin edelleen, mutta Pitää paikkansa, että on tunnustettava, että uudistuksen myötä, varsinkin viehdyttämisen myötä ensimmäisessä pilarissa, kuten lainsäätäjät siitä päättivät, niin pitää paikkansa, että tämä on meille, teille ja jäsenvaltioille, viljelijöille aikamoinen haaste. Pitää paikkansa, että me teemme paljon työtä, kuten olemme tehneet viime kuukausien aikana jo etukäteen mutta täytyy miettiä myös, mistä tämä johtuu kaikki, jos se on monimutkaista. Nimittäin jos me nyt olemme näissä puiteissa, joka on ehkä vähemmän yksinkertaista aikaisemmin, niin se johtuu myös siitä, että me olemme pyrkineet saamaan aikaan suorituskykyisempää, kohdennetumpaa ja viherempää politiikkaa. Ja varsinkin jos ajatellaan maataloustuotannon tuottavuutta, niin meidän täytyy paremmin huomioida myös luonnonvarojen rajoa, reunaehdot Eli tässä tarvitaan viherryttämistä todellakin. Tarvitaan myös enemmän joustoa jäsenvaltioissa. Kun meitä on 28 nyt, niin tarvitaan politiikka, joka paremmin huomioi viljelijöiden tarpeet ja unionin eri alueiden tarpeet. Mutta kuitenkin, niin jos halutaan kohdennetumpaa, vihreämpää politiikkaa tai enemmän joustoa jäsenvaltiolle, niin kyllä se johtaa myös täytäntöönpanossa monimutkaisempaan järjestelmän ja me teemme tässä eri toimielimen kesken, mutta jäsenvaltioiden kanssakin yhteistyötä ja mietimme, miten löytää tasapaino uudessa politiikassa, miten päästä parhaimmalla mahdollisella tavalla tavoitteisiin niin, että voitaisiin harjoittaa rahoitusvalvontaa myös niin, että voidaan näitä valtavia varoja hallinnoida kunnolla, että myös kansallisessa hallinnossa, myös viljelijöiden tasolla tämä hoituu tasapainoisesti. Tässä jäsenvaltiolla on keskeinen rooli. Me teemmekin kiinteää yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on työverstaita, konferensseja, paljon ollaan kahdenkeskisesti yhteydessä, vastaamme kysymyksiin. Teemme todella kiinteää yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, jotta voidaan toteuttaa tätä uutta politiikkaa ja saada toteutetuksi tämä uusi viherryttämisjärjestelmäkin ensimmäisessä pilarissa. Otetaanpa Irlanti nyt esimerkkinä, myös Pohjois-Irlanti, pelkästään Irlannin tasavalta. Ne ovat alueita ja maita, joissa olemme jo pari kertaa käyneet. Aiomme mennä sinne ihan pari päivän päästä uudelleen, jotta voimme paremmin auttaa kansallisia ja alueellisia viranomaisia tuolla alueella ja tuossa maassa vielä paremmin toteuttamaan suorien tukien järjestelmää. Huomisesta alkaen käynnistyy työpajakin. Se on parin päivän mittainen. Siellä nimenomaan annetaan vielä selventäviä eväitä, kun pyritään tulkitsemaan tätä valvontaa ja hallinnointia tai lohkojärjestelmään. Eli kyllä tässä paljon työtä tehdään ja me olemme luoneet kokonaan uuden yksikönkin jäsenvaltion tueksi, eli kyllä kovasti tässä ponnistellaan. Kuitenkin on erittäin tärkeää, että ensimmäisen täytäntöönpanon vuoden jälkeen, kun 2015 loppuun mennessä tai 2016 alussa tätä arvioidaan, niin täytyy takkaa miettiä, miten tämä operatiivisesti on toteutunut, minkälaisia tuloksia on saatu ja onko tarvetta ehkä vielä mukauttaa, uudistaa jotain varsinkin viherryttämisen kohdalla. Toisin kuin ehkä täällä sanottiin, niin tämä arviointi tai tarkistus suorien tukien viherryttämisessä toteutuu ensimmäisen täytäntövuoden perään ja se on hyvin vakavahenkinen ja, ja komission monet yksiköt ovat mukana tässä työssä. Kolmas tekijä, johon haluaisin puuttua, liittyy myös siihen pyyntöön, että voitaisiin vierittämistä jotenkin vielä lykätä ensimmäisessä pilarissa 2016 vuoteen asti. Selvähän on, että tässä vaiheessa on kovin vaikeaa, kun ajatellaan nykyisiä sääntöpuitteita, niin on kovin vaikeaa, että noin vain vuodella lykättäisiin viherryttämisen toteuttamista. Mutta muistuttaisin kuitenkin, että tässä on monenlaisia täytäntöönpanokeinoja, keinoja valvonta- ja hallintojärjestelmä ja niin edelleen, joiden myötä voidaan asteittain kolmen vuoden aikana ottaa tämä käyttöön. Eli on jo huomioitu se, että viheryttämisessäkin päästään sataprosenttiseen täytäntöönpanoon hallinnollisesti ja valvonnassa vasta 2018 lukien. Eli tässä on ajateltu siirtymäkautta jo. Emme oikein ymmärrä, onko tässä enää mahdollisuutta viehdyttämisen täytäntöönpanon lykkäämiselle vielä vuodella. Lopuksi vielä pienviljelijät tuki tai nuorille viljelijöille annettava tuki tai varsinkin jos ajatellaan Välimeren alueen pysyvää nurmea, eikä tämä koske pelkästään näitä nurmikasveja. Pienviljelijät ovat ja pientilat ovat nimenomaan maatalouden perusta. Ne Olemme sen erityisesti huomioineet. Tässä pyritään huomioon myös nuoret viljelijät ensimmäisessä ja toisessa pilarissa ja mitä tulee pysyvän nurmen puolestaan Välimeren alueella, niin on paljon puhetta ollut näistä eri nurmista, jotka eivät sitä ole, mutta kyllä se on perusasetuksessa huomioitu, kuten myös delegoidussa ja täytäntöpanosäädöksissä, ei siis syytä huolteen, huoleen. Puheenjohtaja, jos sopii, päätän tähän. Tässä tulivat tärkeimmät seikat varmasti esille. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, proszę państwa. Kiitoksia kovasti johtaja Baskuulle. No niin, nyt seuraavaan alustukseen yhteinen markkinajärjestely. Tässä herra Verstailen, johtaja Verstailen, 10 minuutin alustus. Ja voin jo kertoa teille, että seuraava kierros kysymyksiä ja vastauksia on sellainen, että kysymyksillä on aikaa minuutti per henkilö. Uskon kuitenkin, että hyvä järjestää tällaisia kuulemisia. Ja tiedämme, että komission jäsenehdokaskin varmasti seuraa tätä tarkalla korvalla. Varmasti mielenkiintoa löytyy sieltäkin suunnalta. Tämä valmistelee myös meidän kuulemisiamme jäsenehdokkaiden kohdalla johtaja Fersani, jos olette valmiina, olkaapa hyvä. Olen ehkä vähän tiukempi sitten aikataulussa jatkossa. Thank you very much, Mr. President. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyrin nopeasti käymään lävitse tämän esitykseni. Haluaisin aloittaa muutamalla kaaviolla, jotka ovat tärkeitä markkinoiden kannalta ja kilpailuasemamme kannalta, johon on päästy sen jälkeen, kun 30 vuotta on tehty uudistuksia uudistusten perään. Aloitan nyt maisin ja viljan hintoja kuvaavalla kaaviolla. Tässä on otettu Yhdysvallat ja Euroopan unioni kuvan mukaan. Ja voitte havaita, että että hinnat ovat menneet rintarinnan Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Meidän vehnän hintamme on noudatellut maailmanmarkkinahintaa ja myöskin karjan kasvattien kannalta merkittävä asia, koska he saavat saman hintaan rehua kuin heidän kilpailijansa toisella puolella maailmaa. Ja täytyy ymmärtää, että Euroopan unionissa noin 65 prosenttia viljasta käytetään eläinten rehuun, joten tämä on erittäin tärkeä asia karjan kasvatuksessa. Myöskin kun tarkastamme vientiä, nähdään, mikä kilpailuasema meillä on. Me, me, me viemme Euroopasta merkittäviä määriä viljaa ja viljatuotteita. Tämä osoittaa, että olemme oikein kilpailukykyisiä. Kaikki tämä vienti hoidetaan ilman vientitukia tai julkista tukea. Samantyyppinen kaavio liittyy myöskin maitoon, yhtä tärkeän tuotteeseen. Tässä on seurattu maidon hintoja. Alempi viiva on maailmanmarkkinahinta maitoekvivalenttina laskettuna ja vihreä kuvaa tässä eurooppalaista hintaa ja sininen viiva on jonkinlainen turvaverkko. Tämä liittyy maitojauheeseen ja voihin ja missä vaiheessa ryhtään interventioihin. Tässä on havaittu kehitystä vuodesta 2009 eteenpäin. Silloin kriisi iski maintosektorilla. Hinnat olivat kovin matalalla, mutta tästä havaittiin myöskin, että maailmanmarkkinahinta 2009 oli paljon matalampi kuin meidän hintamme. Joten meidän järjestelmämme, interventiojärjestelmämme ansiosta, joka otettiin tulen käyttöön 2009, voidaan havaita, että hinta alkoi välittömästi nousta. Pystymme tehokkaasti ratkaisemaan vuoden 2009 kriisin. On tärkeää havaita myöskin, että että maidon hinta ja mark- hinta ovat käytännössä menneet yksi yhteen 373 euroa per tonni viime heinäkuun hinta. Tämä on erittäin korkea hinta verrattuna menneisyyteen, joten kriisin jälkeen, joka syntyi vuonna 2009, maitosektori on elpynyt oikein hyvin. Ja mikä on tärkeää kilpailuasemamme kannalta – on se, että 11-12 prosenttia maidosta viedään eri tuotteina, maitona, voina ja maitojauheena. 11-12 prosenttia viedään. Ja mikä tässä yhteydessä on tärkeää, on se, että sisäinen markkinan tasapaino maidon osalta riippuu hyvin pitkälti meidän vientimme vetämisestä. Meidän täytyy myydä, myydä maito- ja maitotuotteita maailmanmarkkinoille saadaksemme aikaan tasapainoisen tilanteen maailmallisesti katsottuna, mikäli on varmistaa Euroopassa vaihdon tuotannon tilanteen. Minulla niin on muitakin samantyyppisiä kaiveita, mutta siirryn tästä suoraan naudan lihaan. 2010 netto tuonnista on päästy net, nettovientiin. Ja mikä tarkastellaan naudanlihatuotteita tai sianlihatuotteita, olemme nettoviejä. Olemme erittäin hyvässä kilpailuasemassa tässä suhteessa. Sama pätee myöskin siipikarjan lihan, olemme nettoviejiä ja mikäs tarkastella monia. Jälleen sama tilanne. Vai maidon suhteen kauppatase on erittäin myönteinen, joten voidaan havaita, että sama pätee myöskin oliiviöljyn. Me on maailman suurin oliiviöljyn viejä. Joten haluaisin tässä nyt painottaa sitä, että kaikki näiden vuosien jälkeen, kun on tehty uudistuksia, olemme päätseet hyvään kilpailuasemaan, melkoisen mukavan kilpailuasemaan. Tämä on tietystikin erittäin tärkeää myöskin globaalistuvassa maailmassa. Rajat ovat auki. Ja mikäli haluamme pitää yllä elinkelpoista maataloustuotantoa Euroopassa, on erittäin tärkeää, että olemme kilpailukykyisiä. Mikäli nyt tarkastellaan nyt vallitsevaa tilannetta, suurimmalla osalla sektoreita olemme kilpailukykyisiä – Olemme suuri maataloustuotteiden tuoja, mutta erittäin suuri viejä myöskin jo joidenkin vuosien ajan. Mitä maatausmarkkinoilla on muuten tapahtunut, on se, että nyt kun olemme lisää integroituneet läheisemmin vielä maailmanmarkkinoihin, heilahteluita on ollut enemmän. Aikaisemmin markkinat olivat suljetut ja me pystymme täysin valvoa markkinoita, mutta kun rajat ovat nyt auki, me tuomme hyvin suuren osan myöskin maailmanmarkkinoiden heilahteluita kotimaan markkinoillemme, mutta olemme pystyneet myötävaikuttamaan maailmanmarkkinoiden vakauttamiseen jossakin määrin myöskin. Markkinahäiriöitäkin syntyy esimerkiksi hiljattain käyttöön otettu Venäjän vientikielto, erilaisia sairauksia ja epäsuotuisia sääolosuhteita on ollut, jotka ovat aiheuttaneet markkinahäiriöitä. Ensi vuonna maitokiintiö loppuu ja 2017 sokerikiintiö poistetaan – emme usko, että siitä syntyy suuria häiriöitä näistä kiintiöiden lopettamisista tai shokkeja. Uusi yhteinen markkinajärjestely, jota koskeva asetus, kuten herra Plevai totesi, luo käytännössä tehokkaan turvaverkoston julkisiin intervointeja ja yksityistä varastointia silmällä pitäen. Uudessa asetuksessa olemme kaiken kaikkiaan yhteispäätösmenettelyllä pystynyt varmistamaan sen, että nyt vallitsee vakaampi oikeudellinen tilanne kriisi tilanteidenkin suhteen tilan, tilan vakaampi. Nyt on otettu käyttöön 400 miljoonan varausa vuoden 2011 hinnoissa laskettuna 400 miljoonaa. Toinen tärkeä pyrkimys yhteisen järjestelyn luomisessa on edistää tuottajien välistä yhteistyötä ja parantaa heidän neuvotteluasemaansa. Olemme havainneet, että sektorin alapäässä on tapahtunut vakautumista ja viljelijät ovat tehneet paremmin yhteistyötä keskenään ja tuottejärjestöjä on luotu ja myöskin alakohtaisia järjestöjä. Olemme pyrkineet myöskin varmistamaan sen, että, että siellä missä on hintashokkeja, niin hintoja pyritään tasaamaan sekä viljelijöiden keskuudessa, jalostusteollisuudessa että jakelusektorilla. Meillä on tiettyjen suhteen vielä joitakin järjestelmiä, apujärjestelmiä käytössä hedelmien, vihannesten, viinin, oliviöljyn ja myöskin äh, apilanviljelyn suhteen. Ja meillä on myöskin kouluhedelmiä ja koulumaitoa varten markkinajärjestelmässä. Hiljattain teemme myöskin ehdotuksen, jonka lähetimme teille ja neuvostolle. Sen pyrkimyksenä on saada paremmin synergiaa aikaan yhteen, yhtäältä koulumaita kattojärjestelmän ja kouluhedelmäjärjestelmän välille. Yhteinen markkinajärjestely tuo mukana myöskin yhteiset markkinatoimet kaikille maataloustuotteille. Tämä sääntely määrittelee, mikä on viiniä ja mitä ovat erilaiset lihalajit esimerkiksi. Ne määritellään. Olemme kehittäneet näitä normeja, standardeja kaiken aikaa kuluttajien kysynnän ja tarpeiden valossa alkuperämerkinnätä ja maantieteelliset merkinnätä tai nimikkeet on myöskin asia, joka tullaan pikapuoliin tuomaan Euroopan parlamentin käsittelyyn. 2,7 miljardia on budjettiosuus tätä varten. Tämä on melkoisen pieni määrä verrattuna esimerkiksi suoraan tukiin. Ja tästä 2,7 miljardista yksi miljardi käytetään heidän sektorille ja yksi miljardi ohjelmiin, jotka liittyvät viini alan tukitoimiin, jotka jo mainitsin. Mikäli nyt sitten äh, otan hiljattain langitetun Venäjän vientikielon esimerkiksi, meillä on uusi oikeuden perusta 290, joka mahdollistaa sen, että komissio pystyy ryhtymään pikaisiinkin toimiin kriisin yhteydessä. Ja Venäjän vientikielto on kriisi. Se voidaan nähdä kriisinä. Me ryhdyimme toimiin kaikkien helpoimmin piha, pilantuvien tuotteiden hedelmien vihannesten osalta toimiin. Halusimme tukea tuottajajärjestöjä ja muitakin, jotta pystyttäisiin vetämään tuotteita pois markkinoilta, korjaamaan sato raakana ja muinkin toimiin ryhdyttiin. Esimerkiksi markkinoilta vetämisen suhteen annoimme tukea ja myöskin ilmaisjakelua tuettiin ja myöskin sadon tuhoamistoimia tuettiin. Ilmivihannesten suhteen toimet saatiin loppuun nopeasti, koska rahoituskatto tuli vastaan. Liian paljon tuli pyyntöjä, tukipyyntöjä, varsinkin joistakin jäsenvaltioista tukipyyntöjä sateli aivan liian paljon. Nyt ollaan ryhtymässä toiseen toimenpiteeseen, joka on kohdentumpi, joka ottaa erityisesti huomioon Venäjälle viedytä aiemmat määrät. Periaatteessa kyse on samantyyppisestä toimista kuin markkinoilta pois vetämisen suhteen. Sitten maitosektori, jota myöskin tämä Venäjän vientikielto koskee. Olemme ottaneet käyttöön yksityisen varastoinnin tuki ja tiettyjen juustojen osalta. Tänä päivänä tämä tukitoimi jouduttiin lopettamaan, koska oli saatu joitakin ilmoituksia juustoista, jotka nyt paljon pidemmälle kuin mitä oli perusteltu aiemman vientimäärän osalta, joten joudumme päättämään nämä tukitoimet tänä aamuna ja katsotaan, missä välissä tämä sitten avataan paremmin kohdennetulla tavalla. Ma- maitotuotesektorilla ei ole pelkästään yksityisen varastoinnin tukia maitotuotteiden osalta, mutta tämä koskee myöskin voita ja rasvatonta maitojauhetta. Näitä toimia jatketaan edelleenkin. Lisäksi olemme laajentaneet julkisten interventioiden kestoa voin ja rasvaisen maitojauhen osalta. Tämä oli määrä päättyä lokakuun tulkikorjaa elokuun lopussa, mutta markkinatilanteen vuoksi me pidemmin, pidensimme tätä kautta vuoden loppuun saakka. Te näette tästä minun esityksestäni, että uudet kriisitoimenpiteet ovat toimineet. Olemme saamassa koko ajan lisää kokemusta myöskin siitä, kuinka nämä kannattaa pistää täytäntöön. Toinen tärkeä seikka, joka liittyy markkinajärjestelyyn, on kilpailulainsäädäntö. Perusperiaate perussopimuksessa on, että kilpailulainsäädäntö pätee maaseutu taikka maataloustoimintaan, ellei muuten ole määrätty. Poikkeus on olemassa. Poikkeuksia on olemassa esimerkiksi maanviljelijöitä koskevat sopimukset, osuustoiminta, myynti, varastointi. Näiden osalta on määrätty jotakin poikkeuksia, jotka olet olemassa jonkin aikaa. Viimeisimmässä uudistuksessa on otettu käyttöön myöskin parempi oikeuden, oikeuden perustaa tuotejärjestöjen kollektiivisia neuvotteluita varten tietyillä sektorilla. Tällainen on jo olemassa maitosektorilla. Se perustettiin vuoden 2009 kriisin yhteydessä. Nyt on samantyyppinen oikeuden perusta myöskin naudanlihaa, oliviöljyä ja peltokasveja varten. Erityisjärjestelyt on edelleenkin käytössä kilpailujen osalta hedelmä- ja vihannesalalla ja myöskin sokerin suhteen. Sokeria varten on erityiset säännöt käytössä sokerijuurikkaan kasvattajien ja toisaalta sokeriteollisuuden osalta. Yhdessä kilpailupääosaston kanssa olemme juuri laatimassa suuntaviivoja näitä kollektiivisia neuvotteluita varten. Tässä pätevät artiklat yhteisessä markkinajärjestelyssä artiklat pyrkivät luomaan parempaa oikeudesta varmuutta ja paremmin pystytään myöskin silloin tulkitsemaan niitä sääntöjä, jotka liittyvät kollektiivisiin neuvotteluihin ja niiden kelpoisuuteen poikkeuksen osalta. Tässä pätevät artiklat 169 171 yhteisessä markkinajärjestelyssä. Lisäksi kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa edelleenkin keskustellaan asioista yhteistuumin tuottajajärjestöjen välistä yhteistyötä pyritään parantamaan. Varsinkin hedelmien vihennysalalla on tuottajajärjestöjä, ja tuon mallin pohjalta, joka nyt tällä hetkellä toimii suhteeseen hyvin, on avattu tämä mahdollisuus myöskin kaikille muille sektoreille. Meillä on myöskin erityinen oikeuden perusta, jolla voidaan puuttua juusto- ja kinkkualan merkintöihin, suojattuihin alkuperänimityksiin ja suojattuihin maantieteellisiin merkintöihin. Näitä voidaan käyttää myöskin juusto- ja kinkkualalla, jotta voidaan paremmin korkealaatuiset juustot ja kinkut varmistaa niiden asema markkinoilla. Jäsenvaltiolle on annettu mahdollisuus ottaa käyttöön kirjallisia toimitussopimuksia. Tämä on vapaaehtoista. Jotkut jäsenvaltiot ovat tähän ryhtyneet, jotkut eivät ja sektori voi itse määritellä näiden sopimusten sisällön, mutta mikäli jäsenvaltio päättää ryhtyä tämän pakollisten sopimusten toteuttamiseen, olemme määritelleet joitakin elementtejä, jotka täytyy ottaa aina mukaan sopimuksiin niin, että nämä sopi- sopimukset on saatu harmonisoitua Euroopan unionin tasolla. Ja lopuksi mainitsin vielä sokerialan sopimukset ja järjestelyttä ja poikkeukset sokerin osalta kilpailulainsäädännössä. Haluamme varmistaa, että poikkeusta voidaan jatkaa vielä vuoden 2017 kiintiöiden loppumisen jälkeenkin. Sitten Lissabonin sopimuksesta. Tietystikin kyse on normaalista, tavanomaisesta lainsäädäntömenettelystä Lissabonin sopimuksen mukaisesti, ja ensimmäisten kokemusten perusteella voin esittää yhden kommentin. Joskus on pieni suuntaus, miten tämä sanoisin, takertua pieniin yksityiskohtiin silloin, kun puhutaan esimerkiksi appelsiinimehun määritelmästä tai hillon määritelmästä. Nämä yksityiskohdat perustuvat poliittiseen sopimukseen ja peruslainsäädäntöön, taustallaan peruslainsäädäntöön sopimusartiklan. Siksi komission on vaikea näitä mukauttaa. Tietystikin voimme tehdä kyllä ehdotuksia. Ja sitten voidaan joutua joskus myöskin tilanteisiin, että Teknisen kehityksen vuoksi joudutaan muuttamaan esimerkiksi prosenttiosuuksia. Tämä kestää joitakin vuosia, koska tavanomainen lainsäädäntömenettely toimii hitaasti. Puheenjohtaja, olisinkin toivoa, toivoisinkin, että valiokuntanne luottaisi komissioon. Silloin kun on kyse pienistä yksityiskohdista, voitte jättää ne komission päätettäviksi, koska muuten niiden kuntoon saattaminen kestää kovin kauan aikaa ja operatiivinen puoli tästä kärsii. Viimeinen seikka. Lissabonin sopimuksen mukaisesti meidän täytyy uudelleen tarkastella kaikkia komission täytäntöönpanosäädöksiä ja muuttaa ne kaikki delegoiduiksi tai täytäntöönpanosäännöksiksi. Näitä on tällä hetkellä 200 yhden ainoan markkinajärjestelyn yhteydessä. Nämä täytyy tietystikin saada kutistettua noin 40 ja tuossa yhteydessä halusimme mahdollisimman pitkälti yksinkertaista asioita. Olemme käyneet intensiivisiä keskusteluita jäsenvaltioiden kanssa ja muiden intressiryhmien ja parlamentin jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet työryhmiin. on käsitelty delegoituja säännöksiä. Olemme yhdessä pohtineet, kuinka hallintottaa, hallinnosta taakkaa tai byrokratiaa voidaan keventää ja yksinkertaistaa. Kaikki nämä 200 oikeudesta säännöstä täytyy pystyä yksinkertaistamaan niin pitkälti kuin mahdollista näiksi neljäksi kymmeneksi lainsäädäntöehdotukseksi. Kiitoksia ja nyt ilomielin vastaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia kovasti. Yhdeksän pyyntöä on tullut. Herra Dantin, teille kaksi minuuttia, muut minuutti. Jäsenet, naiset ja herrat, pyydän, että kun olin aika avokätinen jo, kun annoin kaksi minuuttia esittelin, että muut pitävätkin minuutista. Kiitos puheenjohtaja. YMJ-teksti on ehkä kaikkein kiistanalaisin ollut, kun ympin uudistusta on valmisteltu. Uskon kuitenkin, että Venäjän kauppasauran vuoksi tämän tekstin myötä on nähty, että komissio on pystynyt kyllä reagoimaan ja useimmat toimijat antavat tunnustusta sille, koska toisin kuin ehkä aikanaan kuviteltiin, nyt on saatu aikaan tiettyä joustoa. Mutta ei tässä vielä ole nyt edessä iso kriisi markkinoilla. Minulla on kyllä valtavia huolia ajatellen maitomarkkinoita. En ole ihan niin optimistinen kuin te, kun ajatellaan maailman mittakaavan tuotantoa. Kilpailua löytyy. Uusi Seelanti, 10 prosenttia Yhdysvallat. Mennään eteenpäin myös pari prosenttia. Me lisäämme tuotantoa ja jos ajatellaan maailman markkinoita, niin maitotuotteiden tuotannon kasvu on noin 15 prosenttia keskimäärin. En tiedä sitten, miten on kulutuksen. Hinnat ovat mitkä ovat. Enkä oikein tiedä, kun ajatellaan näitä välineitä, mitä meillä nyt on, vai maitopaketti, että tällaisen kriisin pystytään puuttumaan, kun moni tuottaja, kuten juurikaissakin, on jouduttu mukautumaan kiintiöiden loppumiseen. Ja mitä ensi vuonna vielä maitoalallakin on jäljellä, niin kyllä tämä minua huolettaa. Mitä tulee sitten tuottajaorganisaatioihin, niin missä vaiheessa tämä on kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen osalta? Onko tässä tietoa esiin jäsenvaltioista ja delegoiduista säädöksistä? Totesitte kyllä mielellänne haluatte määrää vähentää, mikä ettei, mutta se mikä kyllä tässä on hankalaa on se, että tässä pitäisi poliittista yhteisymmärrystä pyrkiä myös noudattamaan. Yhä enemmän tästä on tulossa mitä huonoin esimerkki näiltä osin, eivät ehkä myös telekuudesta säädöksistä. Kiitoksia kovasti. Rova Rivera, yksi minuutti. Eh, Kiitos puheenjohtaja En minä tässä ole kyllä nyt aivan samaa mieltä pääosastojen mm, edustajien kanssa. Te puhutte sisämarkkinoista, mutta jos komission tutkimuksessa todetaan, että syrjäisillä alueilla ja vuoristoalueilla syntyy ongelmia, niin esimerkiksi meillä Asoreilla tuotetaan erittäin laadukasta maitoa, mutta saari alueilla diversifiointi on myös äärimmäisen hankala, se on hyvin vaikeaa ja tietenkin kustannukset ovat siellä hyvin paljon korkeammat, samoin vuoristoalueilla näin. Ja miten te voitte todeta, ettei kiintiöiden päättymisellä ole minkäännäköistä vaikutusta näiden alueiden tilanteeseen? Eihän tämä pidä paikkaansa tässä maatalousvaliokunnassa me todella haluamme markkinajärjestelyä. Se on välttämätön. Kiitos. Sitten edustaja Nicholson. Nicholson. okay, Chairman, I will be extremely... No minä puhun aivan lyhyesti, puheenjohtaja. Kuuntelin teitä suurella mielenkiinnolla. Aika ruususta kuvaa tässä maalaisitte, että ollaan ihan kuin toisella planeetalla Euroopassa kuin muualla. Missä te olette ollut, mutta jos ajatellaan minulla on niin viljelijöitä, niin he ovat kyllä omaisuuksia menettäneet. Nauta-alalla ei ole tyytyväisiä. Ja jos Eurooppa jatkaa samaan tyyliin, niin ei ole kyllä lehmääkään jäljellä kohta Ranskassa tai Irlannissakaan tai Pohjoisessakaan. Niin vakava se tilanne on. En tiedä, onko se teidän mielestä sitten hyvä asia. Kysyisinkin teitä, uskotteko te, että interventiohinta on realistinen nyt tässä vaiheessa. Pitäisikö sitä nostaa nykytilanteen vuoksi? Ja sitten maitokiintiöistä olitte kovin luottavaisin mielin, ettei tarvita näitä mekanismeja. Oletteko te luottavaisin mielin todellakin vai oletteko riittävän realistinen? Kiitoksia. Ja sitten herra Sebastia. Muchas gracias. Kiitos. Meille tässä esiteltiin sitä, miten markkinat ovat muuttuneet. Itse tulen Valensiasta ja me olemme sitrushedelmämehujen hyvin merkittävä tuottaja. Esimerkiksi tässä meillä syntyy kyllä hyvin paljon ongelmia nyt Venäjän suhteen esimerkiksi. Tämä koskee tiettyjä hedelmiä esimerkiksi huomattavasti enemmän kuin toisia. Meillä on ollut hyvin paljon vientiä Venäjälle ja me olemme kärsineet kovasti. Ja kyllä viljelijät väittävät aivan toista ja tuottajat väittävät aivan toista kuin mitä te väitätte. Tämä järjestelmä ei tällaisenaan tule toimimaan. Kiitoksia. Sitten Kiitos. Minäkin käytän tätä suuremmoista tilaisuutta nyt, kun meillä on pääosastolta väkeä paikalla. Ja kysyisin teiltä puheenvuorosta, joka liittyy yhteiseen markkinajärjestelyyn järjestykseen. Ja tässä me ehkä kaikki vähiten olemme päässeet eteenpäin totta puhuen. Minulla on sellainen näkemys, että tässä kilpailupääosasto on ottamassa yliotteen minä olisin totta kai halunnut, että tässä oltaisiin päästy pidemmälle. Me näimme taulukon eri tiedoista ja miten paljon parantamisen varaa tässä on, mutta mitä mieltä te olette tästä? Mitä viljelijät tässä ovat kostuneet? Huonopa suunta tässä olla menossa heidän kannaltaan. Jos ajatellaan suoraa tukea, niin se on kaksi prosenttia, mutta minä uskon, että jos ajatellaan kansallista siivua, niin puheenjohtaja, kyllä se riippuu paljon myös siitä, mikä on kannattavuus maataloudessa. Siksi minä uskon, että kyllä tässä voidaan mennä pidemmälle. Miksi ei olla menty pidemmälle? Niin, että viljelijät pärjäsivät paremmin. Ajattelen tätä Olivi alalla vielä. Vielä yksi asia puheenjohtaja, siis oliviöljy osalta 40 prosenttia. 40 prosenttia tuotosta tulee nimenomaan suorista tuista. Eli kilpailukyky liittyy paljon myös suoritukiin. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę o przestrzeganie czasu pani poseł. Kiitoksia kovasti. Pitääpä kiinni puheenajoista. wel, Kiitos puheenjohtaja. Täällä puhuttiin äh, hyvin myönteisessä sävyssä Eh, siitä, että pyritään pysymään kilpailijoiden kelkassa. Minä pelkään pahoin, että tämä ei ole kyllä todellisuutta, koska kyse on myös ähm, sosiaalisesta ja taloudellisesta ulottuvuudesta. Kun ajatellaan äh, maailmanlaajuista kilpailua, niin minä toteaisin, että älkäämme unohtako näitä perheyrityksiä. Ei voi käydä niin, että vain monikansalliset suuryritykset hyötyvät. Ja nyt meillä on tällä hetkellä merkittävä kriisi. Olen hyvin pahoillani tästä. Ja onpa kyse sitten sianlihasta tai mistä hyvänsä muusta alasta, niin kaikille on asiasta saatava nyt aikaan selvyys. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Rova moi. Grazie, signor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. No niin, kun ymp tuet menevät viljelijöille, niin eikö tässä voitaisiin käyttää Venäjän pakotteen takia myös kriisivarantoja, varsinkin jos ajatellaan vihannes- ja hedelmätuotteita tai juustotuotteita, niin eivätkö niitä voitaisiin ottaa myös kouluohjelmiin mukaan? Bardzo dziękuję. Pan... Kiitoksia kovasti. Sitten Rouva McIntyre. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy herra Nicholsonin kysymykseen maitotuotemarkkinoista. Aikooko komissio pohtia mahdollisuutta nopeammin tehdä interventioita maitotuotemarkkinoille, jotta kriisi ei syntyisi esimerkiksi sitten, kun kiintiö poistuu. Entä sitten kilpailupääosaston ja maatalouspääosaston väliset suhteet? Silloin kun on kyse elintarvikeketjusta, kummallakin on kovin erilaiset näkemykset. Voitteko kommentoida tätä? Kiitoksia kovasti. Rova Petira. Äh, ja bih imala Kiitos puheenjohtaja. Kysymys, jota olen esittänyt jo kesästä alkaen. Mitä tapahtuu koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmalle? Vaikuttaisi siltä, että esimerkiksi minun maani Kroatia ei ole mukana näissä ohjelmissa. Tekeekö komissio jotain sen puolesta, että meidän lapsiamme ei syrjitä, vaan että kaikki maat pääsevät mukaan koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmiin? Ja sitten toinen kysymykseni, ja voitte vastata kirjallisesti, Istrian kinkku. Mitä tapahtuu Istrian kinkulle? 4.10.2012 olemme pyytäneet selveyttä ja sitten vielä Deran ja Prosek viinit ja niiden merkinnät sekä sitten paikallinen makkara, jonka suojelua myös pyydämme minä haluaisin, että tämä, kään, nämä käännökset myös nopeutuisivat, koska minä en ole saanut asiakirjoja kroatian kielellä. Kiitos. Ja, eh, Kiitos puheenjohtaja. Ja eh, kiitoksia komissiolle sen tekemästä työstä. Kiinnostavaa todella nähdä ja kuulla. Vaikuttaa siltä, että kyllä meidän nämä eh, maitosektorimme, maitoalamme voi olla kilpailukykyinen ihan maailmanlaajuisesti. Ja todella tällainen turvaverkko tarvitaan pehmentämään voimakkaita, nopeita muutoksia, tarvitaan tulotukea. Maitokiintiöt on poistettu, kuitenkin jotkut jäsenvaltiot ovat esittäneet niiden uutta käyttöönottoa tai tarjonnan sääntelyä. Aikooko komissio taipua tämän painostuksen alla vai säilyttää liberaalin markkinasuuntautumisensa? Kiitos. No niin, johtaja, teillä on nyt tilaisuus lyhyesti vastata näihin kommentteihin. I try to be brief. Yritän puhua aivan lyhyesti. Maidon osalta toteaisin, että näytin teille jo tämän kaavion herra Downtown kaaviosta ilmenee, että maidon hinta on korkealla. Tämä on johtanut tuotannon lisääntymiseen ei pelkästään EU-ssa, vaan maailmanlaajuisesti. Tämä on reaktio, joka aiheutuu korkeasta hinnasta. Olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että hinnat voivat kyllä laskeekin, mutta miten paljon ne laskevat vuoden 2009 tasolle, se jää vielä nähtäväksi. Olemme havainneet, että maidon tuotannon kasvaminen on hyvin saatu mukautettua tai työnnetty maailmanmarkkinoille ja EU-markkinoille. Tuotanto on saatu myytyä. Tilanne ei ole verrattavissa vuoteen 2009, jolloin oli meillä rahoituskriisi, joka vaikutti markkinoihin. Mikäli näin kävisi uudestaan, silloin tilanne olisi toinen. Yleisesti ottaen normaaliolosuhteissa meillä pitäisi olla periaatteessa hyvin tasapainossa olevat maitomarkkinat. Sitten kun maitokiintiö poistuu, niin jotkut jäsenvaltiot nyt ovat jo miltei kiintiön ylärajalla, niin mutta suurin osa jäsenvaltioista edelleenkin tuottaa vähemmän kuin mitä kiintiö on, joten taloudelliset olosuhteet eivät ole mahdollistaneet sitä, että maidotuotanto kasvatettaisiin, joten miksi sitä kasvatettaisiin sitten vuonna 2015 jälkeen. Mitä tulee puolestaan eri tuottajajärjestöihin? Olemme lähettäneet kertomuksen maitoalasta ensimmäisen, ensimmäisen maitopaketin vaikutuksista jäsenvaltioissa, miten tämä vaikutti sopimuksiin, joita tuottajajärjestöt olivat pystyneet laatimaan ja kuinka he olivat pystyneet neuvottelemaan maidon hinnoista. Ensimmäisiä tuloksia on jo nähtävillä maitosektorilta ja muiltakin muilta sektorilta toteaa sen, että vielä on rian varhaista puhetuloksista. Te puhitte lukumäärän pienentämisestä, viittasitte siihen lupamenettelyt viinialalla. Tässä suhteessa delegoitu säännös hieman kesti ennen kuin se saatiin, koska keskustelua piti käydä mukaan luettuna teidän valiokuntanne kanssa, mutta olen suhteellisen varma siitä, että uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2016. Siihen mennessä kaikki toimijat tietävät, mitä niiden täytyy tehdä viiden osalta. Rova Ribeira viittasi äärialueisiin, reuna-alueisiin. Nyt on olemassa jo tiettyjä mekanismeja, jotka ottavat erityisellä tavalla äärialueet huomioon silloin, kun on kyse esimerkiksi erilaisista tuista kyse. Yhtäältä meidän täytyy tietystikin varmistaa, että emme vääristä kilpailua tai estä tuottajia kilpailemasta markkinoilla tuottajia, jotka pystyvät kilpailemaan. Siksi on hieman vaikea viitata muihin maaseudun kehittämistoimiin näiden viljelijöiden elinkelpoisen tuotannon jatkamiseksi. Sitten interventiohinnat. Herra Nicholson mainitsi naudanlihan, mutta myöskin maitotuotteet tulivat mainituiksi. Uskon, että meidän täytyy suhtautua varovaisesti ajatukseen kasvattaa tai nostaa interventiohintoja. Mikäli tehdään tukiostoja esimerkiksi, niin ikään olen itse toiminut 20 vuotta maatalousalalla, olen nähnyt, mitä näistä varastointi- ja ostoista, tukiostoista seuraa. Miten nämä vaikuttavat tilanteeseen? Joskus mietin, onko varastointi asia, joka saattaa jopa pidentää kriisiä pitempi kestoiseksi kuin mitä se muuten olisi kestänyt. Yksi vaihtoehto on pitää interventiot suhteellisen matalalla tasolla. Ja ne voi, niitä voidaan välittömästi ryhtyä taas nostamaan, mikä se on tarpeellista. Ja muistuttaisin teitä siitä, että tätä politiikkaa on harjoitettu jo. Eli maanviljelijöille maksettu korvauksia Tämä on yksi tapa tehdä interventio. Tämä on merkittävä osa viljelijöiden tulosta, joten oikea tasapaino on yhtäältä sen osalta, että riittävä tulotaso varmistetaan viljelijöiden toiminnassa ja toisaalta sitten heidän kilpailuasemaansa on parannettu. Joten vetoisin sen puolesta, että suhtaudutaan äärimmäisen varovaisesti nyt tämän turvaverkon korottamisen suhteen siten, että luotaisiin uusia interventiovarastoja, koska tämä estäisi ei pelkästään kilpailuasemamme parantumista, vaan pidemmän aikavälillä tämä saattaisi pidentää, pitkittää kriisiä pidempään enempään kuin olisi tarpeellista. Mitä sitrushedelmiin tulee? Täällä kysyttiin, missä määrin Venäjän vientikielto on asia, jossa sitrushedelmät on otettu huomioon. Mainitsin tämän jälkimmäisen toimen, jonka yhteydessä myöskin sitrushedelmät on otettu huomioon Venäjän vientikielon yhteydessä. Tässä on avattu mahdollisuus vetää tuotteita pois markkinoilta tai jättää sato korjaamatta tai korjata sato raakana. Tämä on sitrushedelmien yhteydessä mahdollista. Rova Garcia viittasi kannattavuuteen ja oliviöljyyn. Tiedämme vallan hyvin, että oliviöljysektorilla, miten sanoisin, on olemassa ero modernien rakenteiden ja vanhanaikaisten rakenteiden välillä, ja tämä on ongelma. Vanhanaikaiset sektorit ovat ongelma. Vanhat puut ja se tapa, jolla sato kerätään, vanhoista puista saattaa heikentää oliiviöljyn laatua ja tämän ongelma. Ainoa tapa on pyrkiä uudistuksiin noilla aloilla ja uudenaikaistamiseen, jotta voidaan pitää yllä meidän kilpailuasemiamme oliiviöljyn suhteen. Rova Schreierille voin vastata, että perheviljelmät ovat todellakin meidän politiikkamme kulmakivenä ja politiikkamme ottaa heidät oikein hyvin huomioon, perheviljelijät. Mutta meidän täytyy saada toisaalta kilpailukyvyn ja toisaalta sosioekonomisten seikkojen välillä asianmukainen tasapaino. Tämä täytyy aikaan saada. Puheenjohtaja, mikäli haluatte, että päätän puheenvuoron tähän, niin ilomielin niin teen. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Mennäänpä sitten eteenpäin seuraavaan alustukseen. Onko joku sitä mieltä, että ei oikein saanut vastausta? No, sitten kirjallisesti. Eli, kuten totesin, mennään seuraavaan kohtaan, eli maaseudun kehittämiseen. Meillä on varapääjohtaja herra Dumitru paikalla. Ehkä voitte mennä rivin päähän istumaan i też później wszystkie zgłoszenia będą jednominutowe. Myślę, że temat już jest. Eli tämänkin perä meillä on kysymyksiä ja vastauksia. Kysymykset minuutin mittaisia ehkä ei välttämättä tule niin paljon kysymyksiä tai huolia maaseudun kehittämisen tiimoilta. Ehkä puheaikaakin menee vähemmän. Olemme todellakin myöhässä muutenkin. Totta kai ensimmäinen osio, suorat tuet, veivät eniten aikaan yhteinen markkinajärjestelykin, koska ne ovat niitä aiheita, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä ajatellen ympin uudistusta. Jos varapääjohtaja on valmiina, no minä tässä nyt olen äänessä, että täytämme tämän ajan, kunhan pää, varapääjohtaja siellä valmistautuu. Tarvitsee olla valmiina. Olkaa hyvä, 10 minuuttia. Thank you, Mr. President. Distinguished member of the... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Yritän tässä nyt maaseudun kehittämispolitiikasta 2014-2020 ajalle pääpiirteissään kertoa teille näissä kymmenessä minuutissa, jotka minulla on puheaikaan myönnetty. Ensinnäkin käyn nopeasti läpi ne haasteet ja mahdollisuudet, joita meillä edessämme on tällä kaudella Elintarviketuotanto on tietenkin maatalouden tärkein kysymys, mutta myös energia, erityisesti biomassan tuotanto, ovat tärkeitä. Ja jos tulevaisuudessa halutaan käyttää kaikkia luonnonvaroja, niin meidän täytyy tehdä tämä mahdollisimman kestävällä tavalla, erityisesti maaperä- ja vesivarat huomioon ottaen. Ilmastonmuutos vaikuttaa kovasti viljelijöidemme elämään ja tilanteeseen, siksi meidän on pyrittävä lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Euroopan yhteiskunnat kiinnittävät kovasti huomiota elinympäristöjen sekä biodiversiteetin säilyttämiseen, mutta ilmaista tämä ei suinkaan ole, ja meidän täytyykin tukea viljelijöitämme, kun he tätä yhteistä hyvää suojelevat. Maatalousyhteiskunnilla on äh, pitkät historiat äh, äh, yhteisten arvojen puolustamisessa, mutta mm, tätä ei voi toteuttaa ilman taloudellista kannattavuutta. Ja näin ollen maataloutta täytyy tarkastella sen sosioekonomisessa yhteydessä, ottaen huomioon asian kaikki eri puolet. Mitenkä sitten maaseudun kehittäminen vastaa näihin kuvailemiini haasteisiin? En käy läpi kaikkia tavoitteitamme, joita tässä uudessa maaseudun kehittämisasetuksessa on, mutta puutun lyhyesti näihin kuuteen prioriteettiin uudella kaudellamme. Nämä prioriteetit jakautuvat sitten ekologisiin aloihin ja näihin voi vastata eri tavoin. Ensimmäinen prioriteetti on osaamisen siirron ja innovoinnin parantaminen. Eli tässä pyrimme vastaamaan viljelijöiden tarpeisiin niin, että he saavat tietoa innovaatioista ja uusista ajatuksista, uusista toimintatavoista koulutuksen, tietojen vaihdon kautta kautta, neuvonannon kautta, erilaisten hankkeiden kautta, pilottihankkeiden kautta sekä viljelijöiden verkostoitumisen kautta. Toinen maaseudun kehittämisen prioriteetti on kaiken tyyppisen maatalouden kilpailukyvyn parantaminen. Ja meillähän tässä on erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi uusien yrittäjien yritysten tukeminen, uusien teknologioiden sekä diversifioiminen luonnollisesti, mutta tärkeintä on se, että nuoret viljelijät saavat tukea, jotta heidän intonsa ryhtyä viljelijöiksi säilyy ja myös äh, sukupolvelta toiseen äh, äh, tiedon siirtäminen on äärimmäisen tärkeä sukupolven vaihdoksissa. Sitten tietenkin elintarvikeketjun organisointi on tärkeä prioriteetti. Tähän liittyvät myös jalostus ja kaupan pitäminen sekä riskien hallinta ja eläinten hyvinvointi. Me haluamme, että kuluttajan maksamasta hinnasta mahdollisimman suuri osa menee tuottajille. Näin voidaan tehdä muun muassa tätä elintarvikeketjua lyhentämällä, tukemalla alueellisia toimijoita ja haluamme, että viljelijät äh, saavat äh, mahdollisimman hyviä välineitä äh, suojautuakseen vaikkapa sääolosuhteilta tai kasvi- ja eläintaudeilta. Haluamme tukea heitä esimerkiksi vakuutus, vakuutustoiminnassa ja niin edelleen. Neljäs prioriteetti ovat ekosysteemit. Haluamme säilyttää ja parantaa ekosysteemejä, maaperän hyvinvointia ja vesiä. Te tiedätte, että viljelijät ovat valmiit myös vapaaehtoiseen sitoumukseen. Heille voidaan maksaa lisäkustannuksista, tulon menetyksestä, koska he suojelevat näin yhteistä hyvää, joka kuuluu kaikille. Ja tässä prioriteetissa toteutetaan myös maksuja maataloustuotannon säilyttämiseksi luonnonhaitta-alueilla. Viides eh, prioriteettimme eh, liittyy mm, eh, luonnonvarojen käytön tehostamiseen ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen. Tähän kuuluukin viisi eritointa, eli veden ja energian suojelu, uudistuvat energialähteet, biotalous, kasvihuonepäästöjen vähentäminen sekä todella ylipäätään vähähiilisyys. Ja kuudes prioriteettimme on sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueella, siis maaseutualueiden hyvinvointi. Ja tässä myös muun muassa palvelut, infrastruktuuri, tietoteknologia, huippunopeat laajakaistat ja niin edelleen tulevat mukaan kuvaan, jotta ihmisten hyvinvointi maaseutualueilla paranee. Liiderhän on jo 20 vuotta toiminut Euroopassa ja se on ollut erittäin, erittäin hyvä väline alueellisen ja paikallisen kehityksen tukemiseen. Kaikkien jäsenvaltioiden tulee valita vähintäänkin neljä näistä kuudesta prioriteetista ja toteuttaa ohjelmia. No paljonko meillä on rahaa tämän kaiken toteuttamiseen? Viime vuonna Euroopan parlamentti yhdessä hallitusten päämiesten kanssa sopii tästä kirjekuoresta 95,6 miljardia euroa 2014-2020 väliselle ajalle nykyhinnoissa ja jos puhutaan pidemmästä aikavälistä, niin tämä on realistisesti ylitti vuoden 2011 hinnoissa noin 84 miljardia. Onhan meillä myös kansalliset maksuosuudet ja alueelliset maksuosuudet ja joihinkin toimiin rahoitusta saadaan myös yksityiseltä sektorilta. Kyseessähän on yhteisrahoituspolitiikka, ja kun ajatellaan vaikkapa näiden eh, kirjekuorten jakamista eri jäsenvaltioille ja jäsenvaltioissa, niissä eh, maissa, joissa on alueellisia ohjelmia, kansallinen viranomainen vastaa tästä. Halusin myös muuten mainita, että tämä rahasumma liittyy N plus kolme sääntöön uudella kaudella, eli jäsenvaltioiden on käytettävä nämä rahat sekä jäsenvaltiot ovat tilivelvollisia. Komissiolle rahat on käytettävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa ohjelman esittelystä. Muuten ne palautuvat Euroopan unionin talousarvioon. Eli tässä on yksi vuosi enemmän kuin nykykaudella Nythän äh, on sovellettu N plus 2 mallia. Niin kuin äh, tiedätte, jäsenvaltioilla on mahdollisuus siis äh, valita, tehdä ehdotuksia joko yhdestä kansallisesta ohjelmasta tai alueellisista ohjelmista tai alueellisten ja kansallisten ohjelmien yhteenliittymistä. Ja joissain maissa on saatettu ehdot alueellisten ohjelmien rinnalle kansallisten ohjelmien tai kansallisen ohjelman verkostoitumista ja kansallisia puitteita, jotka luovat siis, kautta luodaan puitteet alueellisten ohjelmien toiminnalle. Nyt meillä on siis 118 maaseudun kehittämisohjelmaa käynnissä, enemmän kuin nykykaudella. Erityisesti joissain jäsenvaltioissa on päätetty toteuttaa useampia ohjelmia ja toisissa taas on päätetty toimia alueellisesti. No, miten tämä kaikki nyt sitten toteutuu? En tässä nyt mene kuvailemaan kaikkia näitä toimia. Niitä on koko kirjo tässä maaseudun kehittämisasetuksessa, mutta jäsenvaltioiden on analysoitava tilannetta, jotta ne löytävät vahvuudet ja heikkoudet, mahdolliset uhat ja mahdollisuudet. Sitten valitaan prioriteetit ja toimet ja alkoidaan varat, jotta tavoitteisiin päästään. Vaikkapa 19 asetuksen tointa kolmessa luokassa investoinnit, inhimilliset voimavarat, yhteistoiminta, teknologia, vaikkapa liiderin tai muiden yhteistyömallien kautta mm, yhteistyötä voidaan vahvistaa. Ja niin kuin täällä on jo mainittu, me vahvistamme yhteistyötä muiden rahastojen kanssa, rakenne- ja investointirahastojen kanssa. Samoin meillä on tällainen kumppanuussopimus, joka hyväksytään siis komissiossa ja jolta pohjalta nämä ohjelmat kehitellään. Tämän lisäksi arvioimme ja valvomme ohjelmia ja katsomme, päästäänkö tavoitteisiin. Tämä tarkastelu toteutetaan 2017-2018. Tärkeintä on yhteistyö. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet yhteisistä puitteista. Ja sitten tässä ohjelmointiprosessissa mukana ovat jäsenvaltiot ja sekä eri sidosryhmät, eri viranomaiset eri tasoilla, viljelijät, komissio ja sitten tämän lisäksi meillä on lopussa, ohjelman lopussa monitorointikomitea, joka tarkastelee tuloksia. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, ja minä olen ne, jos teillä on kysymyksiä. Kiitoksia kovasti, varapääjohtaja. Kuten huomaatte, nyt päästään alustuksiin, jotka ovat ehkä paljon mielikuvituksellisia, kuten nähtiin kuvistakin. No niin, jäsenillä on yksi minuutti puheenvuoron kohtaan herra Dantan. Yksinkertainen kysymys minulta. 2014 vuosi on päättymässä. Kuinka paljon alueellisia ohjelmia teillä nyt on 118 lisäksi ja toiseksi kysyisin, minä olen saanut tietoa, jo, jo jotakin vastauksia, joita olet olette toimittaneet joillekin viranomaisille, kansallisesti tai alueellisesti. Minulla on sellainen vaikutelma, että se mitä teiltä vietiin asetuksessa, niin sen otatte sitten kiinni täytäntöönpanossa. Olen aika yllättynyt näistä käsitteistä, joita käytetään, esimerkiksi näistä lisää reunaehdoista, ympäristöehdoista ja niin edelleen. Mielestäni tämä menee yli ja ohi sen, mihin päädyttiin poliittisessa yhteisymmärryksessä. Mutta jos parlamentin jäsenet ovat tosiasioiden edessä täytäntöönpanon osalta, niin ensi kerralla sitten me olemme paljon tiukempia ja mietimme, miten paljon joustovaraa annetaan komissiolle. Minä haluaisin, että luottamusta olisi vastavuoroisesti. Kiitoksia. Herra Jaara, minuutti. Kiitoksia. Yksi huomio ja pari kysymystä. Nähdäkseni on hyvä, että maaseutu on maa alaisuudessa, ei minkään muun politiikan alaisuudessa tai muun politiikan määrittelemää. Te totesitte, että maaperän suojelu ja muut täytyy asettaa saman katon alle, mutta kun huolehtii siitä, että byrokratia vähennetään aina kun ryhdytään valvontajärjestelmiin ja muihin toimiin, tämä ei saa lisätä byrokratian taakkaa. Onko joku, joka varmistaa sen, että kaikki nämä asiat yhdistetään toisiinsa ja samalla varmistetaan se, että byrokratian taakka ei näistä toimista lisännyt entisestäänkin. Vielä viimeinen kysymys. Te esititte vakuuttavalla tavalla näkemyksen siitä, että viherryttäminen kuuluu kakkospilariin ja muutkin ympäristötoimet. Katsotteko te, että tämä viherryttäminen voitaisiin ottaakin teidän pilariinne? Kiitoksia kovasti. Rouva Petira. Pitanje. Eh, Hrvatska je dostavila svoj... Kiitoksia. No niin. Kroatia on ollut mukana maaseudun ohjelma, kehittämisen ohjelmassa, mutta komissio vaati kesän aikana vielä lisätietoja ja Kroatia toimitti niitä, mutta onko tässä nyt menetetty kaikki maaseudun kehittämiseen osoitettu varat Kroatian osalta vai aikooko komissio vielä arvioida Kroatian ohjelma uudelleen ja milloin saamme käyttöön nämä välineet? Kiitoksia Rova Aguilera. One minute. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Halusin kysyä maaseudun kehittämisestä kehittymiseen liittyen ihan konkreettisesti yksi prioriteettihan on nuortemme tukeminen. Meillä on erittäin vakava ongelma nuorten mukaan saamisessa mm, maanviljelykseen ylipäätään. Vanhoissa puitteissa nuorten tuki ei toiminut, nuoria ei saatu innostumaan itse tulen Andalusiasta ja meillä on hyvin paljon maataloutta, tuotanto sekä jalostus ovat hyvin tärkeitä aloja meille, mm, mutta silti on ollut hyvin vaikea toteuttaa vanhoissa puitteissa tätä nuorten viljelyn tukea. Tämä on nyt ihan konkreettinen kysymys todella. Ja sitten toinen asia, kun puhut puhutaan, puhutaan ainoastaan modernisoinnista, mutta ei puhuta kuitenkaan sen pidemmälle menemistä toimista. Kiitoksia. Rouva An information point. Ihan vain äh, lisätietoa. Kuinka monta suunnitelmaa on hyväksytty jäsenvaltioiden esittämiä suunnitelmia ja milloin tämä prosessi saadaan päätökseen? Koska tämä on melkoisen raskas taakka hoidettavaksi. Ja kussakin se valtiossa suunnitelma täytyy myöskin pistää täytäntöön. Kiitoksia. Viisi kysymystä. Thank you, Mr. President. I will... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin eh, kyseessä on prosessi, joka on vielä käynnissä. Nyt teemme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, saamme ohjelmaehdotuksia, analysoimme ehdotuksia, ja kaikkien eri huomioiden jälkeen hyväksymisprosessi käynnistyy tähän mennessä. Olemme saaneet tiedot 112 ja loputkin kuusi varmaan ovat tulossa ihan lähiviikkoina. Ohjelmien hyväksymisen suhteen vielä näitä ei ole hyväksytty, koska useimmat ehdotukset saimme juuri ennen kesää. Ja Mm, ensin on hyväksyttävä tuo mm, kumppanuussopimus ja tämän jälkeen sitten itse ohjelma. Tähän mennessä näitä sopimuksia on hyväksytty 16.28. Niin kuin tiedätte, meidän tulee analysoida hyvin merkittäviä asiakirjoja, eli siis nämä ohjelmaehdotukset sinänsä, ja tämä on äh, kovasti aikaa vievää työtä, ja meillä on äh, sitten omat määräaikamme, joka on kolme kuukautta meille vastauksen lähettämiseen ja jos saamme sitten vastaukset kysymyksiimme, niin hyväksymisprosessi voidaan käynnistää nopeasti ja ohjelma hyväksyä tämän jälkeen. Sitten mitä tulee siihen, että tämä saataisiin pikemminkin täytäntöönpanoon kuin asetukseen, niin kyllä meidän täytyy toimia asetustekstin mukaan. Toki yritämme saada mahdollisimman kunnianhimoiset tavoitteet ohjelmiin, mutta emme kuitenkaan mene pidemmälle kuin mitä lainsäädännössä on todettu. Sitten hallinnollista taakasta yksinkertaistamisesta. Kyllä täällä tiettyjä yksinkertaistamispyrkimyksiä on täällä uudessa maaseudun kehittämispaketissa. paketissa Eh, ensinnäkin eh, yhteistyö muiden rahastojen kanssa. Olemme näitä sääntöjä yksinkertaistaneet monissakin, moninkin prosessien osalta, mutta tietenkin kaikki riippuu siitä, mitä ehdotuksia sitten tulee sieltä jäsenvaltioilta. Ja me yritämme pitää nämä rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertaisina, mutta tässä on kaksi tasoa. Yhtäältä mitä kirjoitetaan ohjelmassa, jonka komissio hyväksyy, mutta toisaalta sitten se, mitä tapahtuu täytäntöönpanossa jäsenvaltiossa. Ja tietenkin me yritämme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa yksinkertaistamisen puolesta niin, että tämä loppukäyttäjä ei joudu hankalaan tilanteeseen. Kroatian kysymys. Me olemme nyt Kroatian kanssa saaneet aikaan edistystä meillä oli niin kuin muidenkin jäsenvaltioiden kanssa, Kroatian kanssa ensin tällainen epämuodollinen kierros, josta siirryttiin sitten muodolliseen. Niin ja sitten tosiaan nämä nuoret viljelijät, puheenjohtaja, jos sallitte vastaan vielä tähän. Nythän meillä on täällä mm, monia elementtejä, jotka pyrkivät houkuttelemaan nuoria viljelijöiksi Öö, meillä on mahdollisuuksia yhdistellä myös ensimmäisen pilarin välillä eri toimia ja antaa erilaisia tukitoimia, kuten neuvontaa, koulutusta, niin että nuoret viljelijät voisivat sitten todella päästä mukaan tähän toimintaan. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Näin pääsemme viimeisen alustukseen. Varapääjohtaja Rudolf Mögele on paikalla. Hän alustaa horisontaalisesta asetuksesta 10 minuuttia. Sen jälkeen minuutin kysymykset. Jest. Okej. Okay. Mam, możemy startować. Panie doktorze, bardzo proszę. Eli varapuheenjohtaja, alkapa, hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Noin kun olen selvinnyt teknisistä ongelmista, kannatavan tietokoneen kanssa voin ruveta esittelemään horisontaalista asetusta, joka on neljäsosa tätä pakettia, joka hyväksyttiin 2013. No niin, virsi virsikaudesta. Minä olen valmistellut vain tietyn määrän kalvoja. Niitä on kyllä enemmänkin tarjolla teille. Ne ovat vähän yksityiskohtaisempia, antavat enemmän tietoa esimerkiksi siitä, mitä löytyy mistäkin tekstissä, kun jotkut ovat sitä pitäneet aika teknisenä ja vähän mutkikkaana. What is the role of this uh, horizontal mikä on horisontaalisen asetuksen tehtävä sitten? Sen tehtävänä on toteuttaa poliittiset painopisteet todellisuudeksi on kyse on täytäntöönpanosta, soveltamisesta yhteisessä maatalouspolitiikassa. Mutta sen tehtävänä on myös heijastella poliittisia painopisteitä, joita on löyty lukkoon muualla kuin maataloudessa. Mainitsen kolme tärkeää tekstiä, jotka nekin ovat osa tätä kokonaisvaltaista prosessia, monivuotisia puitteita Ensinnäkin yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, jossa on paljon tärkeitä sääntöjä liittyen maaseudun kehittämiseen, varsinkin sen hallintoon, ja sitten varanoitoasetus, joka on nyt myllerretty kokonaan hiljattain, ja silläkin on oma vaikutuksensa horisontaaliseen asetukseen, ja sitten monivuotiset rahoituspuitteet sinällään, jotka jättivät oman sormen jälkeensä myös asetuksen siihen. palan muutaman sekunnin päästä. Tavoitteet horisontaalisessa asetuksessa ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin me halusimme enemmän vaikuttavampaa täytäntöönpanoa ja hallintoa ympissä kohentamalla ja virtaviivastamalla tärkeimpiä menettelyjä. Haluamme suojella paremmin myös EUn varoja. Käsittääkseni tämä on ollut pitkään jo tavoitteena kaikessa työssä Lisäksi halusimme vahvistaa EU-lainsäädäntöä sikäli, että tämän asetuksen pitäisi sisältää erilaisia tekstejä, jotka ovat olleet siellä sun täällä maatalouslainsäädännössä. Mitä nämä horisontaaliset välineet sitten ovat tässä asetuksessa? Tästäpä luettelo. Ensinnäkin rahoitus- ja talousarviohallinto, erittäin tärkeää totta kai komissiolle, mutta toki jäsenvaltioillekin eivän arkisessa työssään viljelijöiden kanssa. Totta kai ennen kaikkea ajatellaan ympi rahoitusta. Ja sitten hallinto- ja valvontajärjestelmät jäsenvaltiossa ovat mukana, kuten myös tilien tarkastaminen ja hyväksyminenkin. Se on hyvin tärkeää että tiedetään, että varoja on käytetty asianmukaisesti sitten takaisinperintä ja sakot, seuranta ja läpinäkyvyys, maatilojen neuvontapalvelu, täydentävät ehdot ja joukko muita vähäisempiä asioita, joilla ei ole kovin tärkeä osa tässä yhteydessä. No niin, ensinnäkin integ- yhdennetty valvontajärjestelmä IAX tuli esille jo aikaisemmin, ja tämä koskee myös täydentäviä ehtoja kuka tekee mitäkin sitten. Ehkä olisi hyvä paneutua tähän kysymykseen ensikättelyssä. Kaksi tärkeää toimijaa. Täytäntöpanossa ja ympin hallinnossa jäsenvaltiot, maksavirastoineen ja sitten Euroopan unionin komissio. Tässä pitäisi luoda jonkinlainen yhteys näiden välillä, että tiedetään kuka tekee mitäkin, kuka vastuussa mistäkin. Vasemmalla jäsenvaltiot, maksajavirastot, jotka hoitavat aivan konkreettisesti asioita viljelijöiden kanssa, kun viljelijät hakevat tukea, jäsenvaltiot ja maksajavirastot tekevät tarkistukset ja sitten maksavat. Oikealla sitten samaan aikaan puolestaan jäsenvaltiot ja maksavirastot kertovat kulustaan komissiolle. Komissio tekee omat tarkastuksensa, jota tervitään, selvitetään asioiden todellisuutta ja sitten totta kai jälkikäteen tehdään tilintarkastuksia. Voi olla, että rautusoikaisujakin tehdään, jos on rikottu EUn sääntöjä. Tämä on siis tämä tilien tarkastaminen ja hyväksyminen. Siihen palataan vielä myöhemminkin tässä. Kokouksessa on tullutkin jo esille se, että yhtäältä on tärkeää tehdä selvä erottelu näiden eri alojen kesken, että tiedän, yhtään kuka on vastuussa mistäkin, mutta yhtä lailla on todettu, että komission pitäisi mahdollisimman kiinteästi tukea jäsenvaltio, neuvoa heille jotain siitä, miten politiikka noudatetaan. Tavallaan tämä valottaa hyvin niitä vaikeuksia ja mutkia matkassa, joita tässä on. Tämä on jaettua hallintoa, eli jäsenvaltioille komissiolla on omat tehtävänsä, mutta totta kai tässä on kiinteää vuorovaikutustakin näiden kesken, ja se täytyy järjestää toimivalla tavalla. Aloitetaanpa ensin jotain vaikuttavammasta täytäntöönpanosta ja ympin hallinnosta. Yleisesti ottaen rahoitushallinto ympissä ei ole juurikaan muuttunut. Horisontaalisessa asetuksessa on joitakin tärkeitä näkökohtia kuitenkin, jotka minä haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin rahoituskuri välineenä. Tämä väline takaa sen, että meillä on tietyt enimmäismäärät monivuotisessa rahoituspuitteissa. Näitä enimmäismääriä täytyy kunnioittaa ja kun komissio huomaa, että tässä mennään yli sen, mitä varoja on käytettävissä, niin komissio tekisi ensinnäkin ehdotuksen lainsäädännölle rahoituskurista, jos lakisäätiä ei mitään saa aikaa, niin rupeaa itse harjoittamaan rahoituskuria. Rahoituskurin välineitä on nyt käytettävä joka vuosi, jotta voidaan saada käyttöön varat kriisivarauksesta, joka on tässä se varsinainen uutuus. Meillä on siis kriisivaraus olemassa, joka on 400 miljoonaa euroa 2011 hinnoin. 2015 se on 433 miljoonaa euroa joka siis on käytettävissä kriisitoimenpiteisiin. Kriisivaraus toimii siten, että rahoituskurin myötä nämä varat saadaan käyttöön, kun tehdään suorista tuista riittävät leikkaukset, jossa sinomaisella talousarvion vuonna joudutte tähän puuttumaan, niin varausta voidaan käyttää. Jos kriisitoimia ei tarvita, niin raha palautetaan ikään kuin viljelijöille seuraavana varanhoitovuonna ja niin päin pois ja niin edelleen. Mikä se tuu tällä sitten on? Nimittäin kukaanhan ei voi olla varma tai tiedä, että jonain maana tulee ehdotettava kriisi, ja jos 430 miljoonan kriisivaraus on käytössä ja kriisiä ei tulekaan, niin rahat menisivät hukkaan. Tässä järjestelmässä raha on edelleen käytettävissä viljelijöille, koska se palautetaan viljelijöille seuraavana talousarvion vuonna. Tietenkin, jos tarvitaan kriisitoimia, niin rahat käytetään siihen ja viljelijöille tapahtuva palautus suorin tuin ei toteutuisikaan. Asianomaiset määräykset kriisivarauksen käyttöönotosta on yhteisen markkinajärjestelyn asetuksessa siellä määritellään reunaidot komission toimille. Ja sitten kolmantena seikkana lyhyesti maaseudun kehittämisestä. Siinä on useita talousarviomääräyksiä horisontaalisessa asetuksessa. Ensinnäkin ei kaksosrahoitusta. Se liittyy viherryttämiseen ja maaseudun kehittämiseen ennakkorahoitus on pudonnut 7-3 prosenttiin, mutta tästähän sovittiin monivuotisissa rahoituskehyksissään ja sitten voidaan 95 prosenttiin mennä varsinkin maaseudun kehittämisen rahastossa ja sitten N plus 1 sääntö on N plus 3 muuttunut. Eli kun ajatellaan maksusitoumuksia, joissakin summissa suhteessa siihen, miten niitä käytetään, niin se on nyt korkeita kolme vuotta. Aikaisemmin se oli N plus 2. Ja sitten täytäntöönpanoon mainitsin jo yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän jaksin. Tämä on aivan ehdottoman välttämätön, jotta voidaan hallinnoida tätä jäsenvaltioissa ja maksavirastoissa. 7,8 miljoonaa suorien tukien hakemuksia käsitellään. Se on viljelylohkeen tunnistusjärjestelmän puitteissa hoidettu. Se on valtava tietokanta, joka on koottu maksajavirastolta. Siellä on ilmakuvia esimerkiksi, joita voidaan selvästi selvittää, missä rajat menevät viljelyaloissa. Siltä osin, mitkä ovat tukikelpoisia, mitkä eivät. Järjestelmä ei ole juurikaan muuttunut. 2018 lukien tulee vielä oma kerroksensa tähän järjestelmään, jotta voidaan viherryttäminen hoitaa, varsinkin ajatellen ekologisia aloja. Toinen näkökohta, jonka mainitsisi, on maatilojen neuvontajärjestelmä. Se on ollut aikaisemminkin olemassa. Nyt sitä on laajennettu tehtäväkentältään. Siellä on uusia toimia mukana, varsinkin ajatellaan viheryttäminen, IAX, vesipuitedirektiivit, kasvintuhojen käyttö ja tietyt toimet, jotka liittyvät pakolliseen soveltamisalaan neuvontapalvelussa. Joitakin tiettyjä vaihtoehtoisiakin toimia sieltä löytyy, ne ovat lisäkalvoilla. Sitten kolmanneksi tarkastukset ja sakot. Jäsenvaltioiden on ensin tehtävä tarkastuksia ennen kuin mitään tukia annetaan, oli sitten suoria tukia muita, perussäännöt on lyöty lukkoon horisontaalisessa asetuksessa. Yksityiskohdat tarkastuksista hoidetaan omissa säännöissään, varsinkin delegoidussa säädöksissä. Rangaistukset, sakot noudattavat samaa menettelyä. Yhden mainitsin erityisesti, koska se on niin kiistainen ollut uudistuksessa tämä vierittämisrangsakko. Mainitsen sen täällä siitä syystä, että tämä on siirtymäkauden näkökohta ympin uudistuksessa. Ensimmäisen kahden vuoden aikana ei mitään sakkoja anneta ja vasta sitten pikkuhiljaa astittain ne tulevat aina 25 prosenttiin asti. Tuen keskeyttäminen on uusi keino etukäteistoimissa, kun huomataan, että joku järjestelmä ei kunnolla toimi jäsenvaltiossa, haluamme, että jäsenvaltio laatii toimintasuunnitelman, jotta voidaan viat korjata sen jälkeen, jos vikaa ei korjata. Toimistolla on oikeus keskeyttää tuen maksu osin kuitenkin, että jatkuvasti, myöhemmin voidaan siitä vielä päättää. Eli meillä on ollut ex post-välineitä, mutta nyt saadaan myös ex ante-välineitä käyttöön. Lopuksi vielä siellä on lauseke, joka liittyy hajotettuun soveltamiseen. Se heijastelee hyvin paljon tilannetta monissa jäsenvaltioissa, joissa on liittovaltiorakenne tai alueita, kuten Saksassa, Belgiassa, Saksassa, yhteydessä kuningaskunnassa, ne olivat kovin kiinnostuneita tästä lausekkeesta. EU-varojen parempi suojelu, ihan muutama kommentti siitä. Ensinnäkin takaisinperinnästä. Sanoisin, että me olemme vähän päässeet eteenpäin menettelyiden virastamisessa Viittaan yksityiskohtaisempiin tietoihin, jotka ovat lisäkalvoilla. Nyt siellä on kokonaan uusi järjestelmä otettu käyttöön, erilainen takuujärjestelmä, jotta jäsenvaltiot saavat lisää tehtäviä, kun tarkistetaan ympin hallinnointia. Me voimme näin osoittaa komissiolle ja Euroopan parlamentillekin Tämä tulee myös vastuupauskäsittelyssä huomioiduksi niin, että varoja todellakin hallinnoidaan asianmukaisesti. Ja lopuksi vielä tilien selvitys, mainitsinkin se jo tässä muutaman kerran, sen takamiseksi, että voidaan periä väärinkäytettyjä varoja takaisin. Siihen menee joskus aika paljon aikaa. Nyt olemme sitä virtaviivaistaneet sen takaamiseksi, että yleisissä tapauksissa meillä on asiakunnossa parin vuoden kuluessa. Ja siinä käytetään myös nettarahoituskorjauksia. Ne on nyt määritelty itse asetuksessa ja yksityiskohtia lisää delegoidussa säädöksissä. Meillä uusi seuranta- ja arviointipuitekin, jotta voidaan osoittaa sitten aika myöden, että tämä on toiminut hyvin ja jos ei ole toiminut, niin miksi ei ole toiminut hyvin tarkoitetulla tavalla. Ei mene tässä yksityiskohtiin näiltä osin. 2834 asetuksessa 2014 vuodelta tämä on määritelty myös, miten arvioidaan yhteisen markkinapolitiikan suoritus. Komissio laati tästä kertomuksen 2018 loppuun mennessä ja sitten neljän vuoden välein sen jälkeen. Tämä johtaa hyvin kattavaan keskusteluun toimenpiteistä. Lopuksi vielä yksi kiistanalainen näkökulma tässä. Läpinäkyvyys, eli tukien julkaiseminen. Muistan, että, että tämä järjestelmä kumottiin tuomioistuimessa tietosuojan syistä. Nyt se on muutettu niin, että voidaan puuttua tuomioistuimen osoittamiin puutteisiin. Nyt tuen saaja, tieto julkaistaan, kunta, summat ja myös rautettujen toimenpiteiden kuvailu on mukana näin, että asianomaiset tahot saavat tärkeimpiä tietoja tuistaan ja saadaan tarkempi käsitys myös tavoitteistaan. Uusien sääntöjen julkaisun jälkeen tiedot julkaistiin ensimmäisen kerran 2014 osalta toukokuussa. Tässä lyhyt katsaus asetukseen, joka totta kai hyvin yksityiskohtainen, mutkikas, mutta käsittääkseni se on kuitenkin aivan peruskivi jäsenvaltioiden ja komission pyrkimyksissä käyttää YMP-varoja asianmukaisella tavalla. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Meillä on nyt vain yksi henkilö, joka on pyytänyt puheenvuoroa, Rova McGuinness, joka on valikuntamme varapuheenjohtaja. Joten te voitte ottaa keskustelun. Ai, Rova Moikin haluaa puheenvuoroa. Um. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tuosta äärimmäisen hyödyllisestä alustuksesta. Siinä muistui mieleen monia seikkoja, joista oli päätetty, erityisestikin mitä tulee viherryttämiseen. Voitteko kertoa hieman enemmän? Te sanoitte, että vuonna 2018 lisätään uusi kerrostuma tämän järjestelmään, jotta viherryttämistä voidaan paremmin hallinnoida. Tarkoittaako tämä sitä, että nykyinen järjestelmä ei auta hallinnoimaan tai valvomaan viherryttämistä, ja mikäli viher, vi, halutaan valvoa, se hoidetaan viljelysten maatilan tasolla esimerkiksi kaksi vuotta ja että rangaistukset otetaan käyttöön vasta vuodesta 2017 eteenpäin. Voisitteko hieman selventää tätä? Tämä olisi äärimmäinen sen hyödyllistä meille. Moi, Edustaja Moi, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Italiassa julkisia varoja, eurooppalaisia varoja maaseudun kehittämiseen usein ovat petosten kohteina valvojat ja tarkastajat ovat sopineet ihmisten kanssa, jotka ovat näitä omiin taskunsa keränneet, jos on johtaneet ongelmiin poliittisesti. Miten komissio voisi korjata tätä järjestelmää? Me olemme niin kauan tätä odottaneet. Kiitos. Dziękuję. Ostatni pan poseł Jara. Edustaja Jaara, olkaa hyvä. Ja, kollega Mäkkines esitti osuvan kysymyksen, eli nämä rangaistusmaksut ja näihin liittyvät riskit ja nämä rangaistuksethan itse asiassa ovat aina kovempia kuin mitä arvioidun vahingon, tai vahingon arvioidaan olevan. Olettaisin nyt, että kun kyseessä on virheitä, jotka todella ovat siis petoksia luonteeltaan, mutta on myös sellaisia virheitä, joita, jotka ovat täysin tahattomia, niin eikö nyt kuitenkin tämäkin voitaisi ottaa huomioon? Panie dyrektorze, trzy pytania po pół minuty, półtorej. Kiitoksia paljon. Täällä oli kolme kysymystä ja nyt teillä on puoli minuuttia aika vasta kunkin kysymykseen, eli puolitoista minuuttia yhteensä. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee viherryttämiseen? Ekologisten alojen osalta, kun niitä tarkastetaan tietystikin, hienoa, mikäli on jotakin kuvantamisvälineitä käytössä tässä palstojen tunnistusjärjestelmässä. Tämä haluttiin siksi lykätä vuodelle 2019. Esittelen oli erittäin suureksi avuksi meille, herra Lävi, ja mahdollisesti tämän, että vuodesta 2018 eteenpäin on pakollinen. Eli tämä pastantunnistusjärjestelmä täytyy pistää tämä ekologisten alueiden tunnistus mukaan tuona vuonna viimeistäänkin. Tämän, tämän, tähän viljelylohkeen tunnistusjärjestelmään täytyy ottaa tämä ekologiset alueet, ekologiset alueet huomenna ehkä 10 prosenttia tehtäisiin paikan päällä tarkastuksia ja sitten sitä eteenpäin käytettäisiin teknisesti edistyneempää menetelmää hyväksi silloin, kun tämän viljelohkeen tunnistusjärjestelmän kautta tarkastetaan ekologisia alueita. Tämä viitattiin myöskin erityisiin tapauksiin, joita olemme käsitelleet, että tämä liittyy kysymys jo minun on vaikea antaa yleisluontoista vastausta. Voi vain sanoa, että sitten kun olemme havainneet, että meidän on maksettu epäsanomukaisesti joko jäsenvaltioiden taholta tai sitten avun saajan tasolla on tapahtunut virheitä tai väärinkäytöksiä. Sen ryhdymme tilintarkastukseen ja tiedämme, että ULOF voi tutkia yksittäisiä petostapauksia ja sitten me teemme tarvittavat rahoitukseen liittyvät johtopäätökset tästä kaikesta. Menneisyydessä Italiassa on tehty rahoitusoikaisuja, mutta ei Italia ole ainoa maa, koska muutkin jäsenvaltiot, käytännössä kaikki jäsenvaltiot ovat olleet maita, joissa on tapahtunut yhteisen maatalouspolitiikan varojen väärinkäyttöä. Näitä voidaan käsitellä tietystikin kahdenvälisestikin näitä tapauksia. Mikäli teillä on joku, jokin tietty tapaus mielessänne, niin voimme kyllä selventää tätä kahdenvälisesti herra Jaaren esittämä kysymys. Sen osalta toteaisin, että kenties haluaisin hieman oikeasta sitä näkemystä, että tilien tarkastus ja hyväksyminen olisi jonkinlainen rangaistusmenettely ja että jäsenvaltiot joutuisivat maksamaan takaisin enemmän kuin mitä on väärin perustein maksettu. Ei tämä pidä paikkaansa. Me ponnistelemme kovasti, jotta asiat hoidettaisiin asianmukaisella tavalla, mutta jossakin tapauksessa jäsenvaltio ei voi joka antaa selkeää laskelmaa tai niitä muita ongelmia. Silloin me täytyy yksinkertaisesti laskea riski kiinteämääräisen korvauksen pohjalta 25 tai 10 prosenttia on tämä kiinteämääräinen summa, joka on täysin tilintarkastustuomioistuimen hyväksymä menettely. Me nyt pyrimme parantamaan tätä järjestelmää ennestäänkin niin, että annetaan systemaattisesti jäsenvaltioille 20 sekuntia vielä antaa jäsenvaltioille systemaattisesti mahdollisuus laskea rahoitusriski, joka on koitunut yksittäistapausten pohjalta. Tämä on aikaa vievää ja hyvin työvoimavaltaista työtä. Mutta nähdäkseni tämä on ainoa tapa toimia. Tämä on nyt otettu mukaan asetukseen niin olen luottavainen sen suhteen, että tämän suhteen saadaan hyvää järjestystä aikaan. Dziękuję pani poseł Madines, pół minuty, bardzo proszę. Rova McGuinness vielä minuutti. Anteeksi, toinen osa kysymyksessäni jäi ilman vastausta, joka liittyy viherryttämissakkoihin. Niin anteeksi. No, kello on jo aika pitkällä. Uh, of course. Suokaa anteeksi. Viherryttäminen ilman rangaistuksia olisi periaatteessa vapaaehtoinen järjestelmä. Siksi rangaistukset ovat tarpeellisia, mikäli halutaan, että viherryttämistä tehdään pakollista tukien saamisen ehtona. Alkuvaiheessa tilanne on kovin hankala viljelijöiden ja hallinnonkin kannalta, siksi ensimmäisen kahden vuoden aikana ei langeteta rangaistuksia, siten otetaan korkeintaan 20 prosentin rangaistukset käyttöön, ja nämä voidaan nostaa korkeintaan 25 prosenttiin näistä viihdyttämispalkkioista tai tuista. Kiitoksia paljon, hyvät naiset ja herrat. Nyt olemme pikkuhiljaa pääsemässä tämän kuulemistilaisuuden loppuun. En nyt edes yritä tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä tästä kuulemisesta, koska tämä olisi täysin mahdollista, mahdotonta tulkikoria. Kukin voi tietystikin tykönään tehdä omat johtopäätöksensä. Totesin komission suuntaan, että valiokunnan jäseninä me tapaamme viljelijöitä ja meidän velvollisuutenamme on kuunnella viljelijöitä ja sitten tuoda heidän viestinsä teidän korviinne, komission kuuluviin korviin. Tämä on ensimmäinen johtopäätös, joka nähdäkseni voidaan tehdä. Siirtyäkseni toiseen seikkaan. Pelkään pahoin, että mikäli komissaari ehdokas on kuunnellut nyt tätä kokoustamme, hän todennäköisesti luopuu koko hommasta jo ennen kuin hän tulee kuulemiseen. Kenties hän katsoo, että kuuleminen ei välttämättä ole niinkään ankara, mutta kun hän kuullut tämän keskustelun, niin toivon, että hän saa melkoisen hyvän kuvan jo siitä tavasta, jolla me tartumme asioihin. Niin, että tämänpäiväinen kokouksemme ja tämä kuuleminen on ollut miltei jo jonkinlainen uskonnollinen kokemus, retreitti vetäytyminen muusta maailmasta. Olemme onnistuneet vaihtamaan näkemyksiä keskenämme. Ja kiitoksia paljon siitä ja pyydän anteeksi siitä, sitä, että jouduin rajoittamaan teidän puheen aikaanne. Ja komissionkin edustajien suhteen olin melkoisen tiukkana täällä. Ja myöskin joidenkin jäsenten ja heidän kommenttinsa suhteen olen kovin tiukka. Joskus tästä tapahtuu, mutta tämä on se viesti, joka haluttiin äänestäjänkin suulla saada tuotua teidän tietoisuuteenne. Kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista, joskus jopa hyvinkin palavista puheenvuoroista, mutta tämä keskustelu oli äärimmäisen tarpeellista ja toivottavasti tämä oli hyödyksi myöskin valikuntamme uusille jäsenille, mutta myöskin niille, jotka ovat olleet itse työstämässä YMPn uudistusta. Meidän täytyy ymmärtää, että joistakin seikoista täytyy vielä keskustella, seikoista, joita emme puolust, joiden suhteen emme puolustaneet riittävän ankarasti omia kantoimme aiemmin. Koordinaattoreiden kokouksen tuloksista on toimitettu teille kirjallista tietoa. Mikäli kysymyksiä tai kommentteja ei ole koordinaattoreiden päätöksiin, olettaakseni olette niihin tyytyväisiä. Seuraava kokous järjestetään 6. ja 7. päivä lokakuuta joten älkää unohtako tulla paikalle 6. ja 7. päivä lokakuuta. Ja puheenjohtaja myöskin ystävällisesti kiittää tulkkeja. Puheenjohtaja kiittää myöskin valiokunnan jäseniä. Uskoaksemme lopetimme etuajassa vai pidin kokoonnumme liian pitkään? No, joka tapauksessa oikein hyvää illanjatkoa.